Tervetuloa yhteiseen valikuntakokoukseen. Tämä on naistenkokouksen valiokunnan ja kansallisvapauksen valiokunnan yhteinen kokous tänään iltapäivällä. Esityslistalla on ensimmäisenä kohtana esityslistan hyväksyminen. Ei ole jätetty mitään muutosesityksiä, joten voimme hyväksyä esityslistan. Toinen kohta on pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta, kokouksesta, joka oli kolmas toukokuuta 2010. Pöytäkirja on jaettu ja jos ei ole mitään huomautettavaa ennen päivän kokouksen päättämistä, pöytäkirja on hyväksytty. Ja nyt sitten siirrymmekin sitten suoraan kohtaan kolme, joka on eurooppalainen suojelumääräys. Kysymys on väkivallan uhrien oikeuksien suojelusta mukaan luettuna myöskin väkivallan torjuminen, joka kohdistuu naisiin. Tämä on hyvin tärkeä asia. Tästä syystä asia kuuluu meidän kummankin valiokuntamme toimivaltaan, siis eh, kansalaisvapauksien valikunnan ja naisten oikeuksien valikunnan toimivaltaan, niin kummallakin eh, valiokunnalla on tässä asiassa läheistä yhteistyötä, joka perustuu kohtaan 51 työjärjestyksessä. Ja tämän pohjalta meillä on paikalla eh, kansalaisvapauksien valiokunnan puheenjohtaja, joka tulee olemaan toisena puheenjohtajana tämän kokouksen aikana. Haluan myös muistuttaa siitä, että kumpikin valiokunta yhdessä on pyytänyt lausuntoa parlamentin oikeuspalvelulta oikeusperustasta esitykselle. Haluan myös muistuttaa siitä, että meillä on ollut kaksi yhteistä kokousta 3. toukokuuta – ja ensimmäinen kesäkuuta. Ja siellä esittelijät ovat saaneet mahdollisuuden esitellä lausuntoa ja myöskin jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua ajatusten vaihtoon Espanjan puheenjohtajavaltion ja komission kanssa. Ja meillä on myös ollut esitys parlamentin oikeuspalvelulta heidän näkemyksestään niistä kysymyksistä, joita me olemme esittäneet oikeusyksikölle. Haluan myös muistuttaa siitä, että on olemassa kirjallinen lausunto oikeusyksiköltä. Sekin on mukana asiakirjanipussa. Ministerineuvosto on, on 4. kesäkuuta käsitellyt eurooppalaisessa suunnilmääräisessä kokouksessaan ja me olemme asettaneet määräajan tarkistuksille, joka on 10. kesäkuuta. Tämä perustui, eh, mutta kuitenkin, anteeksi, esittelijöiden eh, yhteisymmärryksen suostumuksen, yhteisymmärryksen pohjalta niin päättäneet lykätä tätä päivämäärää. Ja tulemme käymään edelleen keskustelua mietinnöstä, ennen kaikkea ottaen huomioon ne näkökohdat, jotka ovat tulleet eh, oikeusyksiköltä ja ajatellen keskusteluja, joita oli käyty ministerineuvoston kokouksessa. Joten jos kansallisvauksen valiokunnan puheenjohtajalle ei ole lisättävää, antaisin puheenvuoron kummallekin esittelijälle. Ja haluaisin ensin antaa puheenvuoron rouva Jimenezille, naisten oikeuksien valikunnasta. Olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtajat, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Niin kuin Rova Svensson sanoi, tarkoituksena on jatkaa keskustelua eurooppalaisesta suojelumääräyksestä koskien uhreja. Mehän tiedämme, että tämä ei ole mikään helppo asia, ja niin kuin kaikki uudet asiat, esteitä tulee eteen. Erityisesti silloin tulee, miten tulee tähän asian ymmärtämiseen ja sen soveltamiseen käytännössä, niin kuin tiedämme, on erilaisia kantoja komissiossa ja neuvostossa. Nyt on sitten tilaisuus, koska he ovat täällä molemmat ovat edustettuina, he voivat selittää meille asioita, jotta parlamenttia autetaan parantamaan tässä omaa työtään. Mutta meille kaikille on kuitenkin selvää, ja erityisesti ymmärrän, mitä uhrit vaativat, on, että me kaikki teemme yhdessä tätä työtä, koska uhrit, hyvät naiset ja herrat, eivät ymmärrä toimielimistä paljon, eivätkä toimivaltuuksista – ja me olemme sitoutuneet eri, strategi- eri, eri eh, päätöksiin, sitoutuneet uhrien asiaan. He tarvitsevat vapauden oikeuden aluetta, niin kuin on todettu Tuk- Tukholman ohjelmassa muun muassa. Näin ollen tämä yhteinen tavoite suojella paremmin uhreja koskee meitä kaikkia, siis komissiota, neuvostoa, parlamenttia ja kaikkia eh, hyviä ihmisiä. Nyt me voimme tässä toimia Euroopan eurooppalaisen suojelumääräyksen yhteydessä, ja näin voimme suojella uhreja. Varmastikin jatkossa meillä tulee olemaan tilaisuus toimia samoin muissa aloitteissa, joita komissio meille tulee esittämään. Sehän on sanonut, että 2011 tulee uusia aloitteita. Näin ollen sitoudun tekemään tätä työtä ja jatkan sitä, mitä komissio tulee jatkossa ehdottamaan. Mutta tällä hetkellä me käsittelemme tätä kysymystä minä tunnen sympatiaa uhreinta paljon enemmänkin oikeastaan. Ja se on paljon tärkeämpi asia kuin komissio tai neuvostot. Olen todella aidosti kiinnostunut uhreista ja tulen aina olemaan heidän rinnallaan. Tämän mietinnön kautta, jota tänään käsittelemme, jota jatkossa tullaan täydentämään, niin kuin jo sanoin, tässä halutaan antaa todellinen turvallisuuden vapauden alue uhreille EU-alueella, koska tämä on perusoikeus kelle tahansa kansalaiselle, joka liikkuu EUn alueella. Näin ollen uskon, että meidän täytyy olla kunnianhimoisia tässä asiassa ja määritellä paremmin, mitä tämä vapauden turvallisuuden alue tarkoittaa, josta me niin paljon puhumme, kun viitataan uhreihin EUssa. Koska minun mielestäni emme ole pyrkineet tarpeeksi pitkälle Tukholman ohjelman kautta. Puhumme uhreista joissakin yhteyksissä, mutta ei kaikista uhreista eikä tarpeeksi laajasti tai konkreettisesti. Ja nyt sitten ehkä meillä on tilaisuus toimia juuri näin, koska on monia uhreja Euroopassa, jotka vaativat, tarvitsevat suojelua. Ja tämän takia minä henkilökohtaisesti haluan olla todellakin kunnianhimoinen ja luotan siihen, että minun ryhmäni tulee tässä minua tukemaan tässä arvokkaassa pyrkimyksessä, kun halutaan suojella mahdollisimman monia uhreja EU-alueella. Kaikella kunnioituksella naisia kohtaan, jotka kärsivät sukupuolisidonnaisesta väkivallasta, tämä on vakava ongelma kaikissa maissa. Espanjassa varsin tunnemme tämän hyvin ja Andalusissa tämä on vastuullista omalla alueella, niin uskon, että tällaisia ihmisiä on paljon, eikä ole jo naisten vapautta ja turvallisuutta uhataan on sitten rikollista e, e, mafiaa, järjestäntä rikollisuutta, ihmiskauppaa ja niin edelleen. Ja vaikka on olemassa direktiivejä näistä kysymyksistä, ja jos jatkossa tulee uusia direktiivejä, niin kuitenkin uskon, että siltikin meidän pitää nyt kiinnittää huomiomme tähän suojelumääräykseen ja tätä kautta toimia uhrien hyväksi, kun he tarvitsevat. Minä tietenkään en halua katsoa vain tiettyyn suuntaan. Haluan nähdä laajan kuvan kaikki, kaikkiin eri suuntiin, jos vain uhrit sitä tarvitsevat. Ja haluan jatkossa tehdä työtä sel, selvällä pohja, selvältä pohjalta. Ja varmasti nyt on hyvä kuunnella myös neuvoston ja komission kantoja ja kollegoja myös. Jatkuvasti olen yrittänyt olla yhteydessä kaikkiin niin että saadaan mahdollisimman suuri yhteisymmärrys tässä vaikeassa tehtävässä, johon olen kuitenkin sitoutunut. Tämä on hyvä asia meille. Ei ole väliä, kuinka paljon aikaa tähän menee. Emme voi unohtaa tätä tai tuupata sivun, mutta kaikki mitä teemme ja sanomme, sen pitäisi olla uhrien puolesta ja haluamme tällaisen tehokkaan välineen, joka, e- en, enkä halua mitään tällaista instrumenttia, joka on tällainen e, symbolinarvoinen, vaan todellisen käytännön välinen haluan saada aikaan, joka todellakin sitten suojelee uhreja. Kiitos. Tack, fru Jimenez. Kiitos, Ova Jimenez. Ja nyt antaisin puheenvuoron edustaja Romerolle, jotta hän voi esitellä näkökantaansa. Olkaa hyvä, rouva Romero. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Silloin kun sisäoikeusasian neuvosto kokoontui keskustellakseen eurooppalaisista suojelumääräyksistä 4. kesäkuuta, silloin murhattiin lähellä täällä parlamentin rakennuksia bulgarialainen journalisti Anna Paraskevova. Luxemburgin poliisasemalla joku ilmoittautui ja kertoi tappaneensa tämän naisen, jota se kutsui vaimokseen. Tämä uutinen meni tavallaan monilta ohi, en minäkään, emme mekään sitä huomanneet. Mutta tietysti me ihmiset, jotka seuraamme tätä väkivaltakysymystä valppaasti, niin me sen huomasimme. Aivan niin kuin Lu- Luxemburgin poliisi oli yhteistyössä Brysselin poliisin laitoksen kanssa tarkoituksena rangaista tästä, niin kuitenkaan ei ole minkäänlaista yhteistyömuotoa, jota Luxemburgin ja Brysselin välillä on, jotta voidaan ennaltaehkäistä tällaisia rikoksia, jotta tällaista rikosta edes tapahtuisi. Ja meidän pitääkin nyt pohtia tämä toimittaja, hän oli saanut tällaisen suojelumääräyksen omassa maassaan Bulgariassa. Ja hän oli ilmoittanut pahoinpitelyn silloin, kun hän oli Brysselissä. Hän oli yrittänyt saada jonkinlaista apua. Meillä ei ole mitään tietoa tästä niin kuin ei monista muistakaan tapauksista, joita ehkä on tapahtunut, koska iso ongelma, joka liittyy väkivaltaan yksityisellä sektorilla in, intiimeissä tilanteissa, tätä ei tunneta eikä tiedetä. Omassa maassani voi sanoa, että nyt on olemassa jo tietoisuutta asiasta niin, että joka kerta kun väkivallan tapauksia tapahtuu tai kuolemantapauksia, niitä on nyt 32 luita tänä vuonna, joka kerta kun joku kuolee, silloin viranomaiset naapurit käsittelevät asiaa ja protestoidaan ja tuomitaan nämä teot. Ikävä kyllä, täällä Brysselissä ei tapahdu mitenkään tällaista liikkeelle lähtöä, koska tällainen murha meni täysin ohi ihmisen tietoisuudelta. Ja tämä on todellakin dramaattista, dramaattinen puoli tämän tyyppisessä väkivallassa. Ei ole olemassa tietoja Euroopassa ilmiöstä. Jos sanotaan, että suojelumääräys ei ole tarpeen, niin eihän se koskaan olekaan tarpeen, kun, jos kun en edes tiedä näistä tapahtumista, jos emme pysty kertomaan, kuinka monta tappoa tai murhaa tapahtuu, ja kuitenkin tämä tapahtuu pimeydessä, tie, ihmiset eivät tiedä, viranomaiset eivät tätä tiedä. Näin ei voida pyrkiä estämään tätä, mehän puhumme ennaltaehkäisystä. Tämän takia ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää naisten asian valiokunnasta, koska hän on laatinut mietinnön, jossa olemme yrittäneet, tässä on yritetty yhdistää kantoja, jotka ovat yhteisiä. Ja kaikki meistä, jotka ovat tehneet tarkistuksia, ja olemme lykätä tarkistuksen aika, aikarajaa, koska tämä on niin laaja aihe, aihepiiri ja epp myös pyysi. Hän piti parempana sitä, että lykätään tarkistusten aikarajaa, jotta saadaan mahdollisimman hyvä sopimus aikaan. Esittelijänä kansanvapauksien valiokunnasta, niin mielestäni tässä täytyy saada aikaan mahdollisimman suuri konsensus. Mutta haluan kuitenkin tässä sanoa, että argumentit, joita kuullaan tällä hetkellä, ovat vääränlaisia perusteluita ja pettäviä, koska kun sanotaan, että tällainen suojelumääräys ei ole tarpeellinen. Emme voi nähdä tätä tarpeellista niin kauan kuin emme tiedä faktoja. Kun sanotaan, että tämä on epämääräiselle pohjalle rakennettu. Meillä on kaksi oikeuspalvelua neuvostossa ja oikeuspalvelu, oikeusyksikkö parlamentissa, jotka ovat jo antaneet oman lausuntonsa asiasta, jotka sanovat, että oikeudellinen perusta on aivan oikein. Ja kun sanotaan, että perustelut joiden mukaan tämä ei tule olemaan tehokasta, niin tämä tietysti kaikki riippuu siitä, että tästä direktiivistä tehdään mahdollisimman nopeasti to- todellisuutta ja toiseksi, että löytyy poliittista tahtoa jäsenvaltioista, jotta voidaan muuttaa tämä käytännöksi. Sitten vielä yksi argumentti lisää. Kun puhutaan to- tästä sekundaarisesta uhrilla- uhristamista, Siis silloin kun uhri siirtää paikkaa, hän joutuu alkamaan uuden prosessin jos on olemassa tällainen nopea mekanismi, niin kuin on säädetty, tai sanotaan tässä direktiiviehdotuksessa, ja niin kuin juuri yksikökin on sanonut, että mekanismi ja väline, paras väline, siis ei mitään parempaa voi ollakaan, niin meidän pitäisi sitten todeta, että kun otamme käyttöön tämän tyyppisen mekanismin, silloin etsimme parasta mahdollista mekanismia. Siis saamme aikaan viranomaisen jokaisessa maassa. Se ei tarkoita sitä, että kaiken pitää olla aivan samanlaista, eikä tarkoita sitäkään, että jokaisessa maassa pitää olla sama oikeusjärjestelmä, koska emme me puhu oikeudesta harmonisaatiosta, puhumme nopeasta välineestä, mekanismista, jonka kautta jokainen, jokaisessa maassa viranomainen voi kertoa, minne uhrin pitäisi kääntyä ei ole väliä siitä, onko rikosoikeudellinen päätös tai sivilioikeudellinen päätös. Tässä on tarkoitus toimia ennaltaehkäisevästi. Ja tällainen väline riippumatta siitä, minkälainen tuomio on taustalla ja kenen puolen uhrin pitää kääntyä, niin tällainen, tämä mekanismi pitää pystyä toimimaan nopeasti ja yksinkertaisesti. On totta, että mitään määritelmää ei ole mitä tarkoitamme sukupuolisidonnaisella väkivalla EUn tasolla. Olemme pohtineet, mitä tarkoittaa naiskaupalla. olemme määritelleet, mitä, mikä tämä rikos on, mutta emme ole määritelleet väkivaltarikosta. Äh, valtiot kyllä ovat tämän tehneet, esimerkiksi Itävalta ja monet muut, ja oma maani myös. Mutta vakavat vammat, uhat, vaino, pysyvä vaino, raiskaukset ja muut. On valtavasti eri rikoksia, joita tapahtuu, ja kuitenkin ne hyvin sopisivat tähän, ja mielestäni olisi tärkeää, ottaa ne mukaan ja halu, haluaisin kysyä komissiota, voitaisiinko laatia direktiivi äh, väkivallasta, jota harjoitetaan aivan erityisesti naisia vastaan, vaikka ei pelkästään naisia vastaan, myös äh, alaikäisiä vastaan ja muita vastaan, jotka kärsivät väkivallasta. Sitten yksi kysymys komissiolle vielä aiheesta. Onko tarkoitus laatia vaikutusarviointi? Minkä minkälaista vaikutusta komissio aikoo tutkia? Onko tämä kenties taloudellinen vaikutus vai minkä tyyppistä vaikutuksesta on kyse? Mitä aiotte tutkia? Ja toiseksi, uskotteko, että vaikutusarvion niin pitää tapahtua ennen kuin direktiivi laaditaan? Vai tapahtuuko se samanaikaisesti rinnakkain, kun parlamentti etenee tässä työssä? Ja näin se voisi parantaa koko prosessia. Ne voisi parantaa myös direktiiviämme. No kolmanneksi, koska saamme direktiivin väkivallasta? Koska uskotte, että voisitte antaa tällaisen ehdotuksen? Me uskomme, että vaikkakaan direktiiviä väkivallasta ei ole olemassa ja vaikka väkivaltarikosta ei ole määritelty, niin väkivallan tekijöitä on olemassa, naisia kuolee. Ja näin ollen meillä on velvollisuus saada aikaan mekanismi, jotta voitaisiin välttää nämä rikokset ja jotta emme joudu sitten pahoittelemaan jälleen uutta uhria aivan lähitulevaisuudessa, kun laadimme tarkistuksemme ja huomaamme, että on tapahtunut muita samantyyppisiä murhia kuin tämä Annan tapaus, johon viittasin, ja joka olisi voitu välttää tämän tyyppisellä mekanismilla, josta nyt olen puhunut. Ja näin ollen komission pitäisi asiaa pohtia, ja me tietenkin olemme täysin valmiit hyväksymään myös juridisen tutkimuksen, jota komissio on vielä laatinut, ja ehdotuksen, joka tulisi varsin hyvän aikaan nykyään, koska sitä voitaisiin käyttää siinä, että täydennettäisiin siitä, mitä neuvosto on jo tehnyt, ja parlamentti ei ole tätä vielä käsitelty. Tämä voisi auttaa meitä tavallaan myös käännösten kautta, jotta voitaisiin ottaa tämän mukaan tarkistusprosessiin, joten pyytäisin komissiota pohtimaan sitä, että saataisiin mahdollisimman nopeasti sopimus ja saisimme tällaisen mekanismin, joka tätä niin kipeästi kaivataan. Kiitos. Varmt tack fru Lämpimät kiitokset Rouva Romerolle. Saimme kuulla väkivallan esimerkistä, joka valitettavasti on aivan liian tavallista. Ja eurooppalaisen suojelumääräyksen parissa työn osalta tullaan tekemään kaikki, mitä voidaan, että voidaan estää tämän, tyyppiset, tämän tyyppinen väkivalta. Nyt annan puheenvuoron kollegoille näkökantojen esittämiseen. Olkaa hyvä. Ensimmäiseksi Rova Morin. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Aihe, jota me tänään käsittelemme, liittyy siihen, mikä meidän itse kunkin vastuu on. Me kaikki olemme vastuussa tästä aiheesta. Tämä on valtavan laaja aihe yhteiskunnassamme. Ja se on myös hyvin vaikea aihe. Se etu, mitä me tästä työstä voimme saada, on on se, että tämän kautta voimme saada asian laajempaan julkiseen tietoisuuteen. Useinhan aiheesta vaietaan ja sitä ei tunneta tarpeeksi. Meillä ei ole tilastotietoja, niin kuin täällä kävi ilmi. Usein vaietaan, koska tämä ongelma on sellainen ongelma, joka ulottaa juurensa kaikille yhteiskunnan tasoille – ei ole sellaista yhteiskunnan tasoa, jota väkivaltaongelma ei koskettaisi. Me emme puhu pelkästään köyhistä elinoloista tai pelkästään eh, tietyn ikäisistä naisista, vaan todellakin tämä ongelma koskettaa koko yhteiskuntaa. Meillä on velvoite saada aikaiseksi nopeasti tuloksia. naisten asian valiokunnassa Rova Jimenez. Tässä on tehnyt kovasti työtä Rova Romero omalla tahollaan. Meillä on velvo- velvoite saada aikaiseksi tuloksia, koska me haluamme suojella uhreja. He ovat kaikista tärkeimpiä. Tietyt uhrit ovat aivan erityisen nuoria. Nämä ongelmat ovat äärimmäisen vakavia ja liittyvät sellaisiin henkilöihin, jotka ovat jo tiedossa, ovat jo tunnettuja. Usein henkilöt ovat sellaisia, jotka ovat jo jossain vaiheessa elämää tulleet tutuiksi uhrille. Ja uhri voi olla hyvinkin nuori, esimerkiksi alle 10-vuotias. Ja todellakin tämä velvoittaa meitä toimimaan tehokkaammin ja aktiivisemmin. Kolmas seikka, jota haluaisin korostaa, on se, että Työmme on hyvin vaikeaa. Ei pelkästään sen takia, että haluamme saada kaikki 27 jäsenvaltiota yhteiseen rintamaan, vaan myös sen takia, että me haluamme saada tämän, tämän ongelman esille. Usein uhrit ovat syrjäytyneitä, he kääntyvät ikään kuin sisäänpäin itsensä päin, eivätkä tuo osaa tuoda asiaa esille. Meidän täytyy nähdä asia kokonaisuutena niin, että, että uhrit voisivat jollakin tavalla vapautua niin, että sitä kautta saisimme heitä paremmin suojelluksi. Sitten vielä eräs seikka, jota haluaisin korostaa. Meidän todellakin on oltava tehokkaampia ja vaadin Euroopan tason koordinointia tähän työhön 27 jäsenvaltion kesken. Jos me emme hyvin nopeasti saa tällä tasolla aikaiseksi koordinointia, niin se vaivan näkö, jota uhri joutuu jo nyt näkemään äh, yhdessä jäsenvaltiossa, vain moninkertaistuu sitten toisessa jäsenvaltiossa, kun koko prosessi on aloitettava uudestaan. niin Me olimme tästä kaikesta syyllisiä, jos emme toimi nopeasti. Kyseessä on perustavanlaatuinen kysymys perusoikeuksista ja tasa-arvosta eurooppalaisessa hankkeessamme, joka velvoittaa meidät tekemään työtä tehokkaasti kaikissa eh, yhteiskuntaluokissa ja kaikkien ikäluokkien suhteen. Me haluamme suojella kansalaisia. Jos naisten oikeuksien valiokunta, jos me nyt teemme niin kovasti työtä, voisi saada myös Libe-valiokunnan tuen niin, että työ olisi tehokkaampaa ja etenisimme nopeammin, niin tätä juuri me haluaisimme. Kiitos. Tack fru Morin. Och... Kiitos rouva Morin. Seuraava puhuja on rouva Bilbao. Sí, muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijöille niistä ponnisteluista, joita he ovat tehneet tämän aloitteen saattamiseksi eteenpäin. Täytyy sanoa, että kaikki tässä huoneessa ja myöskin ne, jotka ovat vastuussa asioista, itsenäisesti ovat yhtä mieltä siitä, että täytyy suojella niitä henkilöitä, jotka kärsivät kaikenlaista väkivallasta, ennen kaikkea kotiväkivallasta, perheväkivallasta ja väkivallasta. Kysymys on kaikkia poista ja tytöistä, ei pidä unohtaa. Mutta viimeisimmät tapaukset, tämän läheisimmät tapaukset, joissa murattiin nainen. Niin, siis puhumme näistä henkilöistä, koska kuten olemme aikaisemmin sanoneet, me olemme nyt 2000-luvulla ja ne partnerien kanssa elämme ovat toisenlaisia. Mutta useimmissa tapauksissa uhrit ovat kuitenkin naisia. Haluaisin tarttua kahteen asiaan. Ensinnäkin, mistä lähtien me rupimme toteuttamaan näitä asioita. Olen tehnyt 18 tarkistusta ja olen pyrkinyt estämään naisten kaksinkertaisten uhriksi, te, kaksinkertaisen uhriksi tekemisen. Ja se merkitsee sitä, että parannetaan koordinointia valtioiden, sisällä, valtioiden välillä. Ja se merkitsee sitä, että naista ei velvoiteta, että hänen pitäisi ottaa kantaakseen jotakin kustannuksia siitä, kun on tällainen suojelumääräys – se merkitsee sitä, että parannetaan tiedon kulkua ja parantaa sitä, että myöskin tietoa jaetaan paremmin ja että otetaan uusia menettelyjä, joilla pyritään ratkaisemaan tämä asia Euroopan tasolla ja yleisesti ottaen. Oli siis, tämä on se suunta, joka on niissä 18 tarkistuksissa, jotka olen tehnyt. Kysymykseni on, mistä lähtien olemme laajentaneet tätä määräaikaa, mihin asti sitä on laajentunut tätä määräaikaa tarkistuksen esittämiselle. Minä sanoisin, että tarvitaan ponnisteluja, jotta voitaisiin tehdä analyysi Euroopan tasolla. Katsotaan, mikä on se tilanne, joka on nähtävissä eri järjestelmissä, joka meillä on 27 jäsenvaltiossa, jos me tartumme tämän tyyppiseen aloitteeseen. Mitkä maat minkä maiden välillä olisi ratkaisuja, koska oikeusyksikössä on osalta on nähtävissä, että on äh, olemassa erilaisia menettelyjä eri maissa, ja nämä eivät ole välttämättä yhteen sopivia nämä menettelyt. Haluaisin myös viitata komission suuntaan ja esittää sitten pienen ajatuksen. Tämän aloitteen myötä me emme ole antamassa kovinkaan hyvää kuvaa eurooppalaista toimielimistä, koska olemme muuttamassa jotakin, jonka pitäisi olla henkilöiden suojelua toimimalta kiistaksi parlamentin ryhmien välillä, komission ja neuvoston välillä. Ja tästäkin me olemme kaikki yhtä mieltä täällä salissa. Meidän ei pitäisi antaa tällaista kuvaa ulospäin. Minusta haluaisin sitä kysymyksen komissiolle. Mihin asti voimme koota se, mitä voisimme hyväksyä parlamentin sisällä, jos me yhdistää sen tähän aloitteeseen, jota ollaan tekemässä vuodeksi 2011. Onko mahdollista jakaa tietoa, jota on käsitteillä, ja olemme pystynkö me tekemään nämä pienet ponnistelut vai emme. Kun puhutaan oikeudellisista ongelmista, en jaa tätä käsitystä näistä oikeudellisista ongelmista. Me olemme ne, jotka hyväksyvät lait. Me olemme ne, jotka jatkuvasti muutamme lakeja niin, että ne vastaavat todellisuutta. Joten laillinen kysymys ei voi olla mikään ongelma, koska tarvitaan poliittista tahtoa. Meidän täytyy toteuttaa sopeuttaminen, niin kuin tehdään kaikissa muissakin kysymyksissä. Ja lopuksi pyytäisin, että selvittäisimme tässä kokouksessa tai seuraavassa, miten pitkälle me jatkamme näin. Koska minusta olisi absurdia, jos jatkaisimme rinnakkaisin kokouksiin kysyen komissiolta – ja parlamentin neuvostolta kysyä mitä tahansa. Tätä menoa pääsemme vuoteen 2012. Nyt komissio tekee, on tekee uuden esityksen, ja se saattaisi olla, että se, siitä ole mitään hyötyä, että merkitse mitään se, mitä olemme tehneet tämän vuoden aikana, hukkaamme aikaa. Toisaalta meidän pitäisi siis selvittää, että pyydän, että neuvosto ja komissio selvittävät, missä tilanteissa me olemme, onko jotakin, mikä on toteutettavissa, jos ei ole mitään, niin he sanovat sitten sen selvästi, niin että emme hukkaa aikaa. Mutta jos on jokin mahdollisuus työskennellä ja hyväksyä mahdollisimman suurella yksimielisyydellä asia niin, että voidaan antaa suojelua näille perso- henkilöille – niin silloin meidän pitää jatkata, jatkaa selkeä, selkein määräajoin ja antaa sellainen kuva eurooppalaisesta toimilista, joka on vakavampi ja että me hukkaa aikaa tilanteessa, jossa poliittinen ja taloudellinen suhdanne ei noudata tätä. Kiitos. Ja sitten Rova Bauer, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi sitä, että tulin hiukan myöhässä ja saattaa olla, että kysymykseni tuleva vastaus on jo kuulunut aikaa sitten, mutta haluaisin kuitenkin vahvistaa, vahvistaa tekisimme selväksi sen, että mikä on tilanne. Olen iloinen siitä, että meidän käsissämme on nyt parlamentin oikeusyksikön mielipide ja olisin utelias kuulemaan, mikä on esitelijöiden kanta. Noudatammeko te tätä lausuntoa, ja jolloin 82.1 olisi oikeudellisena perustana, vai olisiko niin, että myös 21a olisi oikeusperustana eh, mietinnössä edelleen. Ja sitten kysyisin myös sitä, Onko niin, että 82 ensin ensimmäinen kohta, pelkästään siis rikoksien alueella olisi pätevä tämä suojelumääräys. Mitä tapahtuu sitten niiden esitysten osalta, jotka ovat yhteydessä 21 a ovatko kollegat vetämässä ne pois, vaan mikä on niiden kohtalo? Me siis hyväksymme oikeudellista aineistoa, joka itsessään sisältää ristiriitaisuuksia. Minusta olisi hyvä kuulla myöskin komission mielipide ennen kuin me jatkamme keskustelua, koska minusta tuntuu siltä, että on jo noussut esille erinäisiä kysymyksiä, joista olisi tärkeää kuulla komission mielipide ennen kuin me jatkamme keskustelua. Kiitos. Kiitos, Rova Bauer. Ja nyt annan puheenvuoron rouva Kostalle. Olkaa hyvä. Io eh, molto, ho ascoltato con molta attenzione eh, le due relatrici e... Mm, Kiitos. Minä olen seurannut valppaasti esittelijän työtä ja haluaisin todeta Rouva Jimenezille, että me luotamme siihen, että saamme hyvin kunnianhimoisen tekstin ja hankkeen ja tavoitteena on saada maksimaalinen suojan taso uhreille. Nämä rikoksethan ovat sellaisia, että ne voivat johtaa jopa uhrin murhaamiseen. On äärimmäisen tärkeää suojella uhreja, väkivallan uhreja, mutta haluaisin muistuttaa, että me käsittelemme myös muun tyyppisiä tapahtumia. Tämä kattaa myös ihmiskaupan uhrit. Ja aloite tässä vaiheessa koskee 12 jäsenvaltiota, vaikkakin tässä on tapahtunut viivästyksiä ja, ja se sitten heijastui tähän mietinnön laadintaankin. Meidän on oikeastaan selkeytettävä sitä, minkä tyyppinen uhri, kategoria on meidän silmissämme prioriteetti. Meidän täytyy täsmentää puhettamme, eli täytyy, täytyy määritellä, kenestä me oikeastaan puhumme. Tämähän on Euroopan unionin velvollisuus, kun me ajattelemme tämän tyyppistä suojelumääräystä ja ketä se koskisi. Täytyy muistaa myös ihmisten liikkumisvapaus. Kyseessä on hyvin täsmällinen määräys nämä henkilöt, jotka saavat jo oikeudelta suojelumääräyksen omassa maassaan, niin onko tämä sitten laajennettavissa? Eli jos toimimme niin, että määräystä ei täsmennetä riittävällä tavalla, niin, niin sitten kuul- tulee varmasti vastaväitteitä sille, että tämä on aivan liian epämääräistä ja on toki parempaakin tekemistä kuin paneutua tähän asiaan. Jos asia toteutetaan niin, että se koskee kaikkia EUn jäsenvaltioita, niin se varmasti pääsee suuren yleisönkin tietoisuuteen. Meillä on tuomioistuimen kanta siitä, että jäsenvaltiot tunnustavat toinen, toistensa oikeuslaitoksen päätökset. Ja meillä on artikla kolme, joka mahdollistaa ja velvoittaa itse asiassa Euroopan unionin tarjoamaan laajennettua alueellista suojaa sellaisille henkilöille, jotka on katsottu, joten on katsottu tarvitsevan erityistä suojaa yhdessä jäsenvaltiossa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että, että jos henkilö on saanut yhdessä jäsenvaltiossa suojelumääräyksen, niin heitä on suojeltava myös toisissa jäsenvaltioissa. Jos katsomme artiklaa kolme, niin, niin siellähän puhutaan siitä, että järjestelmä on velvoittava. Eli jos henkilö on saanut tällaisen suojelumääräyksen jäsenvaltiossa, niin eh, joka tapauksessa tämä asia kuuluu unionin toimivaltuuksiin. Ja on äärimmäisen tärkeää, että me eh, suojelemme joko jo nyt tällä hetkellä uhrin asemassa olevia tai mahdollisesti tulevaisuudessa uhrin aseman joutuvia ennaltaehkäisevästi. Olisi mielenkiintoista kuulla yksityiskohtaisempaa tietoa myös komissiolta. Me kyllä tiedämme itse tilanteen omissa kotimaissamme, omassa maassani on luotu tietyt olosuhteet, joiden puitteissa suojelu, suojelua toteutetaan. Ja joskus on tapahtunut murhia koska naiset, jotka ovat tuoneet asian esille viranomaisille, eivät ole tulleet eh, kuuluiksi. Heitä ei ole uskottu. On varmasti hyödyllistä saada mahdollisimman tarkkoja määritelmiä, selkeytyksiä. Ja esittelijät totesivat, että he ovat täysin valmiita tekemään yhteistyötä ja tämä yhteistyö on toiminutkin hyvin toistaiseksi. Ja tätä kautta varmasti saamme parannettua vielä entisestään tekstiä. Ja näin voimme sitten suojella, niin kuin esittelijät totesivat, näitä henkilöitä. Eikä sitten käy niin, että me joudumme ottamaan omalle kontollemme sen, että, että hanke viivästyy ja tulee lisää uhreja. Kiitos Rova Kosta. Ja nyt annan puheenvuoron Rouva Griesbeckille. Merci, euh, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijöitä ja kaikkia kollegoja, jotka ovat tähän jo paneutuneet useiden viikkojen ajan monimutkainen laaja aihe. Olen valmis osittain yhtymään siihen, mitä äsken sanottiin Rova Kostanerva Bilbaon suulla. Me yritämme tässä nyt vakuuttaa toisemme siitä, että on todellakin tarpeen saada aikaan Euroopan suojelun määräys. Ja keskustelussa ja kaikissa kokouksissa, joita on pidetty, niin kuulee aina tätä. Me kaikki yksimielisesti Haluamme suojella uhreja, ovat he sitten naisia. Useinhan juuri uhrit ovat naisia, mutta haluaisin lisätä, että ei pelkästään naisia. Ja ehkä tämän mietinnön kautta voimme saada aikaan juridisen määräyksen, joka on todellakin eurooppalainen. Me olemme kaikki vakuuttuneita asioista asiasta osittain tästä kiireellisyydestä ja tarpeesta edistyä asiassa. Mielestäni tämä aihe ylittää poli, politisoinnin ja vaatii meitä toimimaan nopeasti. Lisäksi haluaisin vielä lisätä, että to, oikeastaan tässä on avautunut uusi aikakausi EU-ssa sen jälkeen, kun on alettu soveltaa Lissabonin so, sopimusta. Ja ihmisoikeusperuskirja on sitova tällä hetkellä. Joskus on sellainen vaikutelma, että ei ole ryhdytty toimiin tai ei ole vielä täysin tultu tietoiseksi tästä asiasta, mutta nämä tekstit, tietysti peruskirja, saavat tavallaan lisää vettä myllyyn ja puolustavat myös tätä suojelumääräystä missä sitten uhrit EU-alueella ovatkaan. Meidän pitäisi hyötyä tästä uudesta aikakaudesta tavallaan, niin lähteä liikkeelle asiassa ja hyötyä myös tästä e, keskustelun erikoispiirteestä. kahdellakin tavalla. Toisaalta tehdään tällaista työtä kahden valiokunnan kesken. Naisten asian valiokunta ja kansallisvapauksen valiokunta ovat yhteistyössä. Ja toinen erityispiirre juridisesti ajatellen, johon Rova Kosta viittasi, joka on ehkä se, että otetaan sellainen juridinen tie käyttöön, jota parlamentin oikeusyksikkö rohkeasti ehdotti. Yritän saada aikaan tällainen yhteisösovellusala tähän järjestelmään. Siis ehdotamme tällaista ajatusta, että saataisiin aikaan uhrien konkreettista suojelua. Tämä on ajatus, jonka kautta mutta voimme myös näyttää, kuinka omaperäisiä parlamentin päätökset saattavat olla Lissabonin voimaan tultua. Yhdyn täysin siihen, mitä Rova Bilbao sanoi. Mielestäni nyt on todella kiire määritellä aikataulu lopettaa tämä jaarittelu, onko kyseessä mikäkin juridinen yksikkö tai niin edelleen. Tehdään nyt yhdessä päätöksiä, laitetaan teksti yhdessä, koska mehän olemme samaa mieltä tästä perusajatuksesta. Haluamme suojella uhreja. Ja omalta puoleltani, mistä tämä oikeuden perusta on aika selvä, kun ajatellaan juristien kannanottoja menettelytapa on myös omaperäinen, mutta selkeä. Juristit tietysti sen ja, ja myös monimutkainen. Ja sitten no, tarkistun kautta muun muassa voidaan hienosäätää tätä kaikkea niin, että tästä tulee myös käytännössä sovellettavaa, koska erittäin tärkeää on mahdollisimman pitkälle selventää asioita ja mahdollista se, että jokaisessa täytäntöönpanevassa valtiossa lainsäädäntöjen mukaisesti, mikä siellä milloinkin on vallalla, niin ryhdytään, käytetään oikea, sopivia oikeusvälineitä, jotta voidaan tehokkaasti suojella uhria tai mahdollista uhria, koska tässä puhuttiin myös puhuttiin tästä bulgaalaisesta journalistista ja hänen tapauksestaan niin, että saataisiin tällainen konkreettinen muoto asialle ja voitaisiin vastata ihmisten odotuksiin, niin kuin Rova Jimenez muistutti johdannossaan, jotta voimme siis tehokkaasti suojella uhreja, jotka ovat nyt jo uhreja, ja myös niitä uhreja, jotka mahdollisesti joutuvat uhrin asemaan. Kiitoksia. Tack till föredraganden och till kollegorna. Kiitos esittelijöille ja kollegoille näkökannoista. Nyt antaisin puheenvuoron Espanjalle neuvoston puheenjohtajana. Saaksemme kuulla heidän käsityksiään. Rakkolinos KV, Espanjan valtion edustajana. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra puheenjohtaja myös. Joissakin aikaisemmissa yhteyksissä Olen jo kertonut, että kaikki uudet asiat synnyttävät esteitä, tai tämä tuli täällä esille, koska kyseessä on psykologi- psykologinen laki, joka ihmis- ihmiskuntaa sitoo. Kuka tahansa ihminen tavallaan pelkää aina uutta ja muutosta, koska muutos tarkoittaa sitä, että siirrytään tavallaan tuntemattomaan ja luonnollisesti tämä synnyttää sitten vasten tahtoisuutta toimia ja syntyy esteitä. Tällainen toimimattomuus ei ole liity pelkästään liikkumiseen, se on myös tällaista henkistä vastustamista edetä asioissa. Siksi joskus on vaikea lähteä uusissa liikkeelle. Ja tämä osittain selittää näitä esteitä joihin on tavallaan tässäkin törmätty. Tärkeää on, että pöydälle nyt on otettu tämä kysymys. Ja lainsäädännöllisesti ajattelen, tämä on ensimmäinen kerta EU:ssa, kun käsitellään tätä aihetta lainsäädännön kannalta. Tämä synnyttää vielä enemmän vastentahtoisuutta ja näitä ongelmia ja tavallaan toimimattomuutta. Es eh, cierto que los eh, contamos con datos. On selvää, että eh, jos on konkreettisia tietoja, joita löytyy monistakin jäsenvaltioista, tai voitaisiin mainita USA, suokan, anteeksi, siis iso, Iso-Britannia, Espanja, on muitakin maita, joilla on tällaista tilastotietoa, niin kuin Rova Kosta hyvin sanoi, esimerkiksi tämä naisen murha, jonka partnerinsa murhasi hänen, mutta tämä on murhissa, mutta tämä ei liity sellaisen tilastotietoon, jossa kerrotaan perheväkivallasta. On monia maita, joilla ei ole näitä tilastoja käytettävissä, eikä laadi näitä tilastoja. Siksi meillä on tämä ongelma ja jatkossakin se tulee olemaan käsissämme. Luonnollisesti olen samaa mieltä pitkälti siitä, mitä olette täällä sanoneet ja kiitänkin näistä mielipiteistänne. Samoin kiitän kahta esittelijää heidän erittäin hyvästä johdannosta jonka saimme täällä kuulla. Oikeudellinen perusta ei voi nyt muuttua jo, miksi, ei voi muuttua vielä miksikään tekosyyksi. Oikeudellinen perusta kysymys on jo ratkaistu kahdessa kirjallisessa raportissa. Toinen tuli neuvostosta, toinen parlamentin oikeusyksiköstä. Näin ollen tämä kysymys, ei, ongelma ei enää ole oikeuden perusta. Jos, kun, jos tulos olisi ollut negatiivinen ilmastokomista raportista, niin voisin vakuuttaa, että Espanja olisi hylännyt koko hankkeen. Näin ollen. Meillä on siis kaksi juridista kirjallista lausuntoa oikeusyksiköltä, jotka puoltavat asiaa. Ja huolimatta tästä vieläkin keskustellaan oikeasta perustasta, onko se hyvä kuinka monta oikeusta raporttia me oikein tarvitsemme, jotta voimme päättää asian, vai onko niin, että tässä etsitään tällaista kielteistä ratkaisua, niin kun, et, koska yksikin riittäisi, että voitaisiin sanoa ei tälle asialle, mutta kaksi myönteistä ei kuitenkaan riitä sille, että edettäisiin asiassa mutisematta. Näin ollen tässä yhdyn Rova Bilbaon sanoihin, tämä on poliittisen tahdon kysymys. Tahtoa on tai ei käsitellä tätä asiaa tahto, tahto löytyy tai sitten ei, sanoa, että suojelutoimet, jotka tällä hetkellä rajoittuvat jäsenvaltion alueeseen, niin sitten niistä tulisikin päteviä kaikilla, kaikissa EU-maissa. Joko tätä tahtoa löytyy tai sitten ei. Tämä ei siis ole mikään kysymys, joka liittyy oikeuden perustan korostaa, vaan kyse on oikeasta tahdosta. Ja meidän pitäisi siis ottaa selvää, minkälaista poliittista tahtoa tässä asiassa löytyy. Sitten tällainen kaksinkertainen uhriksi joutuminen, joka esille, selventäminen, näitä asioita voidaan selventää, ne täytyy ottaa esille, mutta tästähän me täällä keskustelemme, koska puheenjohtajavaltio Espanja on aina ottanut tämän esille. Me olemme vakuuttuneita siitä, että te pystytte parantamaan tätä tekstiä. Ja teksti, josta nyt puhutaan, siitä, siitä tulee tehokkaampi, parempi, selveä, selvämpi, selkeämpi. Ja jos, ja tämä selvittää, jos tällaista kaksista uhriksi joutumista yleensä on. Voisin ottaa esille yhden kysymyksen, joka tehtiin puheenjohtajan valtiolle. Minkä maiden kesken, kaikkien valtioiden kesken, paitsi tietysti logisti ne maat, jotka eivät osallistu vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueeseen, niillä on tämä opt-out. Tai jos niillä on opt-in, opt-in vaihtoehto, niin silloin niin, ja, voivat säilyttää tietysti mielipiteensä. Siis tämä koskee kaikkia maita, koska olemme myös sanoneet, että olisi aivan absurdia sanoa, että rajoitamme, rajoitamme tämän määräyksen maihin, joissa on rikosoikeudellisia toimia, koska silloin tämä koskee Italiaa ja Espanjaa, Ranskaa ja Italia, mutta ei Ranskaa ja Saksaa tai Espanjaa ja Itävaltaa vaikka. on tässä, että nämä kysymykset yhdistävät äh, sivilioikeudellisia ja rikosoikeudellisia toimia. Tässä me sotkemme näitä asioita, koska niin kuin, niin kuin näissä kahdessa juridisessa raportissa sanotaan, niin tässä on kyse viranomaisista, joihin nämä toimivat koskevat. Nämä ovat siis suojelutoimia ja pyritään välttämään joku rikos. Siinä, tästä on kysymys. Siis toimenpiteet ovat samoja. Se, mikä vaihtelee, on tämä virkamies, virkamiestaho, joka on ähm, vastuullinen. Tämä asia on siis täysin ratkaistu oikeusyksikön raportissa, joka on saatu Euroopan parlamentilta. Myöhä, ennemmin tai myöhään tämä yhdistelmä eri järjestelmistä, sitä, siihen joudutaan tarttumaan ja käsittelemään sitä. Nyt me sitä käsittelemme itse asiassa. No käsitellään nyt sitten, jotta ei menetä enempää aikaa vielä. Sitten täällä kysyttiin toteutettavuudesta. Toteutettavuus tietenkin on olemassa. Tämä juridinen kysymys on jo aivan selvä. Luonnollisesti kuka tahansa voi tätä epäillä. Kaikillahan on oikeus epäillä asioita. Mutta kun on kaksi, korostan, kaksi raporttia oikeusyksiköltä, jotka selvittävät selvä, hyvin oikeusperustan, niin suoraan sanottuna pitäisi pohtia, onko tässä sitten kuitenkin kyse vain poitsen tahdon puuttumisesta, koska korostan, jos kum, kum, kumpi tahansa näistä raportista olisi ollut kielteinen, niin Espanja olisi jättänyt asian käsittelyn sikseen. Näin olisi käynyt. Olisimme vetäneet sen pois täysin esityslistalta. Mitä tulee sitten komission tulevaan ehdotukseen vuonna 2011, me kaikki toivomme, että tämä esitetään. Ensinnäkin se pitää esittää ja toiseksi sitä pitää keskustella ei pidä unohtaa, että tähän liittyy tämä suojelumääräys, mutta se on paljon laajempi ehdotus. Sitten tulee muitakin asioita, joista pitää keskustella ja tarvitaan enemmän aikaa keskusteluun. Tämä ei ole ehdotus, joka on helppo hyväksyä, koska tähän liittyy monia eri aiheita, joista pitää keskustella. Yksi näistä on juuri tämä suojelun ulottaminen uhreihin rajat ylittävästi. Siis uhrin oman oikeusalueen ulkopuolelle. Sitten mitä tulee tähän opt-out-järjestelmään kohdassa 21 unionin sopimussa Iso-Britannia on suostunut tällaiseen kohtuulliseen aikarajaan kolmeen kuukauteen. Sama aikaraja, joka sillä oli esittää tällainen opt-in, opt-in vaihtoehto. Tästäkin Oulun yksikön kantaa. Hyvä aikaraja koskien artikla 3, sen pöytäkirjaa 21 on kolme kuukautta. Tämä siis, me olemme jo käsitelleet opt-out kysymystä iso britannian kohdalla. Toivottavasti Iso-Britannia ei koskaan käytä tätä mahdollisuutta, mutta se on kuitenkin kysymys, josta Iso-Britannian pitää lokakuussa päästä, jos se haluaa osallistua näihin toimenpiteisiin vai ei. Tässä tapauksessa tietenkin, kun tämä aikaraja umpeutuu, siis yli kolme kuukautta, koska me puhumme neljäs kuudetta neuvoston kokouksesta ja sitten seuraavasta kokouksesta pitää lokakuussa Belgian puheenjohtajakaudella. Näin ollen tätä kysymystä täytyy käsitellä oikeus- ja neuvostossa ensi lokakuussa. Lopuksi vielä, en halunnut puhua kovin paljon pidempään, yksinkertaisesti haluaisin ottaa sanoa, että luotan täysin poliittisen tahtoon, jota parlamentista löytyy. Samoin uskon, että poliittista tahtoa löytyy tulevalta Belgian puheenjohtajamaalta, jotta, jatkaa, jotta se jatkaa myös tätä toimintaa. Ja silloin siinä vaiheessa sitten Espanjan valtuuskuntana jatkossa tulee aina antamaan tukensa tälle hankkeelle. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos näistä näkökannoista, joita neuvosto esitti puheenjohtaja, Espanjan puheenjohtajavaltiolta. Ja nyt annan puheenvuoron herra Faulille, joka edustaa komissiota, kuuleksemme hänen näkemyksiään. Thank you, co-chairs. Uh, good afternoon. Kiitoksia puheenjohtajat. Hyvää iltapäivää. Luonnollisesti tämä aihe on äärimmäisen vakava. Kuten edustaja Bilbao sanoi, niin kukaan tässä huoneessa ei voi kiistää, etteikö olisi tärkeää saada aikaiseksi kestävä suojajärjestelmä näiden järkyttävien rikosten uhreille – niin kuin tällä todettiin, usein on kyse herkässä asemassa olevista nuorista henkilöistä. Ainut tapa, jolla me saamme kestävän järjestelmän, jota voidaan täytäntöön panna, on kiinni poliittisesta tahdosta. Poliittinen tahto kuitenkin tulee demokratian puitteissa oikeusjärjestelmän säänneltäväksi. Näin ollen meidän on toimittava perussopimusten mukaisesti. Me emme voi säätää lakeja vain, lakeja vain siltä perustalta, että me katsomme sen olevan oikein, vaan meidän täytyy huomioida kaikki EUn toimielimet. Eh, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat lakia säätäviä elimiä. Ja perussopimuksissa on aivan selkeä määritelmä ja ero toisaalta rikosoikeuden ja toisaalta siviilioikeuden välillä. Näin se vain on. Useissa jäsenvaltioissa on käyty paljon keskustelua hyvin vaikeista äh, Lissabonin sopimuksen ratifiointimenettelyistä, niin te kaikki kyllä tiedätte, että Euroopan unionin toimivaltuuksien laajuus äh, rikosoikeuden alalla on ollut aika lailla kiistanalainen aihe. Näin ollen ei ole yllättävää, että lait ovat varsin tiukkoja ja rajaukset ovat tiukkoja. Näitä säännöksiä on täytäntöönpantava ja kunnioitettava. Tästä syystä jäsenvaltioryhmän ehdotus äh, rikosoikeuksien puitteissa täytyy rajoittua rikosoikeudellisiin näkökohtiin. Sitä ei voida laajentaa noin vain siviilioikeuskysymyksiin. Toki meillä on artikla kolme, jossa on yleisiä äh, periaatteita EUn toiminnasta, mutta komissio tässä mielessä on eri mieltä kuin parlamentin oikeudellinen yksikkö. Me olemme tästä pahoillamme, mutta meistä se ei perustu asianmukaisesti lakiin. Tämä on erilainen lähestymistapa lainsäädäntöön kuin, kuin neuvoston lähestymistapa. Toki tämä artikla kolme on varsin riittävää. Parlamentin näkemys oli varsin uraa uurtava, uuden tapainen lähestymistapa. Mutta sitten varmasti riita-asioissa tämä järjestelmä hajotettaisiin, jos me tältä perustelta lähtisimme etenemään. Eli emme me tällä konstilla voi tarjota tukea, suojelua uhreille, vaan loisimme haavoittuvaisen lyhyen aikavälin järjestelyn, joka ei tarjoa uhreille suojaa. Tämä on oikeastaan vastaus siihen vetomukseen, jonka useat jäsenet täällä ovat esittäneet. Eli se, että kolme toimielintä pääsevät yksimielisyyteen hyvin tehokkaasti niin, että saataisiin kestävä ratkaisu rikosten uhrien suojelemiseksi, on se, että lainsäätäjät, parlamentti ja neuvosto pitävät kiinni rikosoikeudesta ja sitten täydentävät suojaa sitten, kun välttämätön valmisteleva työ on tehty. Ensi vuonna elämme vuotta 2011, eli sitten täydennetään suojaa uudella säännöstöllä, jolla taas on oma oikeusperustansa ja omanlainen kattavuus jäsenvaltioissa niin, että siinä katetaan sitten siviilioikeudelliset näkökulmat äh, ja muut. Tiedän, että uhrit eivät juurikaan välitä näistä oikeudellisista yksityiskohdista, mutta meidän täytyy, koska me toimimme oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti. Meillä ei ole mitään universaalia toimivaltuutta niin, että toimisimme ihan kuinka haluamme tällä EU-ssa, vaan meillä on perustamissopimukset. Ja aivan hiljan Perussopimuksesta on, on kiivasti keskusteltu, se on ratifioitu ja se on astunut voimaan. Eli tätä sopimusta meidän on kunnioitettava ja komissio näkee sen parhaana tapana edetä. Jos haluatte nyt käsitellä pelkästään rikosoikeudellisia kysymyksiä, niin toimikaa niin. Ja sitten koko järjestelmää voidaan täydentää ensi vuonna tarpeellisella lainsäädännöllä, jolla sitten suojataan toisen tyyppisiä uhreja – niin että kaikki näkökulmat jäsenvaltiossa voidaan kaata, taata, mutta kuitenkaan me emme voi tätä laajaa soveltamisalaa saada aikaiseksi vain yhdeltä oikeusperustalta. Toki tämä on, voi olla harmi. Me emme laatineet perustamissopimuksia, ne nyt ovat sellaiset kuin ovat, mutta niitä täytyy täytäntöönpanna panna tiukasti, vakavasti. Muutoin meidän arviomme se, että tuomioistuin, kenties oma tuomioistuimemme, havaitsee, että lainsäädäntö tässä muodossaan olisi perustuslain vastainen, eli perussopimusten vastainen. Kukaan ei tällaista ratkaisua halua. Muuten ratkaisu näyttäytyy hyvin kevytmielisenä ja, ja heikolle pohjalle rakennettuna. Uskon, että toimielimet voivat kuitenkin päästä yhteiseen näkemykseen, koska perussopimus meillä on ja se tarjoaisi meille mahdollisuuden kahden vaiheen ratkaisuun. Ratkaisun pitää myös olla mahdollisimman kattava ja sellainen, että se on kestävällä pohjalla ja sitä voidaan täytäntöönpanna niin, että uhrit todella saavat ansaitsemansa suojelun. Kiitos. Nyt on vielä yksi kollega, joka on pyytänyt puheenvuoron. Jana, puheenvuoron. Herra Jaruego Tondolle. Presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että keskustelu on, on ollut tässä oikeastaan valitettavasti ei ole yksimielisyyttä komission sen pohjalta, mitä saatamme kuulla, ja neuvoston välillä, eikä luultavasti tässä parlamentissakaan. Tämä on todellisuus. Meillä ei ole ratkaisuja muita kuin, että komissio sanoi, että unohdamme tämän asian ja odotamme, että komissio valmistelee esityksen, joka on sellaista oikeusperustasta, joka ottaa huomioon sekä siviili- että rikosoikeudelliset kysymykset. Tämä olisi ratkaisu A. Ja tämä merkitsisi sitä, että tämä asia kuolisi ensi vuoteen asti, kunnes komissiolta tulee uusi esitys. Toinen ratkaisu, ratkaisu B, on se, että parlamentti tietysti se on saanut oman oikeudellisen lausunnon ja neuvostolla on oikeuden lausunto ja kummassakin on se kanta, jonka mukaan on mahdollista edetä tämän asian käsittelyssä. Silloin pitäisi edetä sitten. Pitää tehdä päätös. Me voi jatkaa keskustelua kuukausikaupalla tästä asiasta. Ja minä haluaisin sanoa, että komis- että tämä parlamentti neuvoston aloitteen ansiosta pystyy tekemään lainsäädäntön työtä ja tekemään päätöksen. Meidän pitää, kuten äh, kansanpuolue on sanonut, että pitäisi olla määräaika mm, tarkistukselle, tämä näyttäisi järkevältä. Meidän pitää keskustella parlamenttiryhmissämme siitä, olemmeko me kaikki asiasta yhtä mieltä, koska keskustelua todellakin käydään ja ymmärrän, että joissakin ryhmissä on enemmän epäilyksiä ja kunnioitan sitä, mutta ryhmien täytyy tehdä päätös. Kansanpuolueen ryhmän, liberaalien ryhmän, sosiaalidemokraattien ryhmän ja niin edelleen. Ja, ja tarkistusten myötä parlamentin täytyy tietää, että se voi mennä asiassa eteenpäin. Ja minun ehdotukseni on, että tekisimme näin koska jos on yksimielisyys siitä, että tehdään tämä esitys, niin silloin se pitää tehdä. Mutta jos on olemassa oikeusperusta, jos on poliittista tahtoa ja on demokraattinen legitiimiys tehdä niin, ja jos tämä hyväksytään parlamentissa, ja, niin, niin silloin on syytä tehdä se, mutta meidän täytyy tehdä päätös ja edetä asiassa. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro kummallekin esittelijälle. Ensin Rova Jimenez, olkaa hyvä. Sí, eh, lo que quería decir que, bueno, otra... Niin, toistan hiukan sitä, mitä täällä monet ovat sanoneet, on samaa mieltä siitä, että etenemme tässä keskustelussa, selvennämme hiukan tätä mutta sitten tavallaan lopuksi tämä ympyrä päätyy aivan samaan pisteeseen. Me kaikki haluamme edistyä määräyksen kohdalla, mutta emme pysty sopimaan, miten tässä olisi oikea tapa edetä. Henkilökohtaisesti en usko, että tämä on poliittinen kysymys. Olen samaa mieltä sen henkilön kanssa, joka sanoo, että tämä ei ole poliittinen kysymys. Olen puhunut monien tahojen kanssa toimielimissä, kollegoiden kanssa myös. Olemme puhuneet eri poliittisten ryhmien kanssa ja pelot, joita on ja huoli, jota tunnetaan, se ei ole poliittista luonteeltaan. Eikä päältä, etteikö tämä olisi tehokasta. Kun tässä nyt kuullaan komissiota, Mm. En otan nyt kantaa kummanko puolesta. Minä haluan tässä mietinnössä Heti alusta lähtien olen puolustanut täysillä tätä aihetta, mutta luonnollisesti, jos kuuntelen nyt jotakin henkilöä, joka sanoo, että tästä syntyy ongelmia jatkossa, tai sanotaan, että e, joku sanoo, sitä muuta syytä. Olen sitä mieltä, että tämä, tässä määräyksessä pitäisi nyt edetä ja pyrkiä puolustamaan tätä ajatusta, koska tavoitehan on hyvä, mutta meidän pitää tavallaan kaikkien ensin pohtia itse, mitä olemme tehneet huonosti, lasken itseni mukaan, koska olen esittelijä, jotta olemme päätyneet tällaiseen tilanteeseen. Jossakin on varmaan mennyt pieleen. En usko, että tämä on tällainen poliittinen kysymys, että halutaan olla puolesta ja vastaan. Mutta miten tällainen tavoite, joka on näin yksinkertainen tai ainakin asia, jonka pitäisi todellakin saada konsensusta aikaan, ja vaikkakin se on uusi asia, niin sen pitäisi saada kaikkien tuki. Mitä on tehty väärin, jotta on jouduttu tällaiseen labyrintitilanteeseen? Meidän pitää tästä labyrintissä kuitenkin ulos, koska olemme velkaa sen uhreille, naisille ja miehille, terrorismin uhreille ja muille. Minä kun puhuin kunnianhimoisuudesta, tarkoitin sitä, että pitäisi laajentaa toimiala mahdollisimman pitkälle. Olen aina yrittänyt laajentaa näitä tarkistuksia, koska näin saataisiin aikaan suurempaa konsensusta, eikä tästä tulisi tällaisesta kapeasti määriteltyä määräystä. En halua pysäyttää tätä asiaa, jota on kuitenkin puoltanut ensimmäiseltä asti. Tunnen kuitenkin huolta siitä, että on monia jäsenvaltioita, jotka eivät tätä tunnusta. Tätä huolta eivätkä ole sitä, että voitaisiin ilmiötä joku henkilö mahdollisena väkivallan tekijänä. Jos on tällainen juridinen lausunto, olen samaa mieltä. Oikeudelliset lausunnot ovat tärkeitä, mutta miten tästä kaikesta huolimatta – näistä myönteistä lausunnoista on, huolimatta on niin paljon näitä, jotka vastustavat tätä asiaa. Meidän pitää kysyä, miksi näin on, ja minä esittelen, koska minähän tulen kirjoittamaan nimeni tähän asiakirjan, sitten huomisen uhrit näkevät tämän jatkossa. Minä tunnen suurta huolta asiasta, en ole mikään asiantuntija, sieltä täällä tehdään paljon ja kirjoitetaan asioita, mutta sitten tavallaan unohtuvat jonnekin laatikkoon Minua tämä, minua tämä on kuitenkin erittäin tärkeä asia. Ja haluaisin, että tästä mietinnöstä olisi jotakin hyötyä. Komissio näyttää sanoa, että tämä ei ole mahdollista. Mutta miten voisimme sitten saada aikaan äh, sen, että voisimme tukea tätä aloitetta ja miten komissio voisi tulla mukaan tähän. Tarkistuksista jossa sitten looginen ajatus, että heinäkuussa tarkistukset ja syyskuussa palattaisiin asiaan. Haluan jatkaa työtäni, mutta haluan takeita tästä. Ja olen nyt todellakin kuunnellut huolella, mitä komissio sanoi, koska en usko, että on mitään järkeä toimia tässä asiassa ja tehdä asioita huonosti, koska me toimimme kuitenkin vilpittömästi niin kuin neuvostokin. Meidän pitää ehdottomasti yrittää jatkaa ja pohtia, miten voimme päätyä yhteisymmärrykseen. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Rova Romerolle kommenttiin, Olkaa hyvä. Eh, presidenta, eh, Puheenjohtaja, kun komissio aina sanallisesti, mutta on sanonut mitään oikeudellista lausuntoa, sanoo tästä direktiiviesityksestä eri yhteyksissä, että jotta sillä olisi menestystä, täytyisi olla perusta ja täytyy olla, rangaistus täytyy olla rikos. Jos täytyy olla rikos, silloin äh, pelko katta. Siis miten voimme suojella uhria, jos rikos on tehty? Me puhumme siis pitäisi puhua siis eh, suojelutoimenpiteistä, me puhuu eh, pidätyksestä, joten me pitäisi käynnistää suojelun, uhrien suojelun menettely. Ja komissio itse asiassa leikkii diciendo sobre el interés que tiene para proteger la... Tällä asialla haluaako se todellakin suojella eh, uhreja? Me puhumme siis tällaisista pueden ser o bien administrativas o... Puhumme siis ennakkoehkäisystä, kuten Espanjassa, jossa se on, itse asiassa Espanjassa tämä on pelkästään rikosoikeudellinen menettely, mutta se on laajempi. Ja me puhumme niistä yli 30 uhrista, joita on ollut heistä vain viisi oli tehnyt ilmiannon tästä rikoksen tekijästä. Miten voimme tehdä tämän, jos me vain puhumme äh, rangaistuksista? Me puhumme vakavasta, jos me puhumme perheterrorismista, yksityisistä terrorismista. Eikä ole ensimmäinen kerta, kun toimenpiteet terrorismia vastaan, että ne, joita käytämme, ne ovat äh, siviilioikeudellisia, eivätkä rikisoikeudellisia. Se oli ensimmäinen kerta. Joten me todellakin, jotta me suojelisimme uhreja tällaisen yksityisen terrorismin uhrilta, meidän pitää ajatella sitä, että huolimatta siitä, että meidän pitäisi saada asia eteenpäin silläkin riskillä, että sitä tarvitsee parantaa tulevaisuudessa, mutta minun kantani on se, että me emme nyt voi vetää tätä esitystä pois, meidän täytyy jatkaa eteenpäin ja jotamme muihin ryhmiin, että ne pohtisivat sitä, miten on välttämätöntä päästä eteenpäin niillä ehdoilla, joiden mukaisesti tähänkin saakka olemme toimineet, ja niillä rajoituksilla, jotka ovat olemassa tässä esityksessä. Me, jos perustamme yhdenkin uhrin, niin silloin tämä kannattaa. Tack, fru. Kiitos, Rova Romero. No niin, ja näin on tehty päätty, päästy yksimielisyyden seuraavasta aikataulusta 12. heinäkuuta. 12. heinäkuuta on määräaika tarkistuksille. Toinen syyskuuta meillä on keskustelu tarkistuksista ja äänestämme suuntaan tavalla tavalla 29.30. syyskuuta. Ja nyt haluan kiittää kollegoja, haluan kiittää kansanvalvoksen valiokunnan puheenjohtajaa myötä puheenjohtajuudesta tässä kokouksessa. Haluan myöskin kiittää kansanvalvoksen valiokunnan sihteeristöä yhteistyöstä, jota olemme harjoittaneet valiokuntiemme kesken. Kiitos. Ja naisten oikeuksien valiokunnan kokous jatkuu.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 Please take your seat so we... Pyydän istuutumaan, jotta voimme jatkaa kokousta. Niin, me jatkamme siis valiokunnan kokousta. Ja kun katsomme nyt esityslistaa, niin kohta kaksi on esityslistan hyväksyminen ja mitään huomautettavaa ei ole esitetty tähän esitykseen, joten näin ollen lista on hyväksytty. Kohta kolme on puheenjohtajan ilmoitukset. Ja ensimmäiseksi haluan nyt toivottaa tervetulleeksi valiokuntaan paikallisia hallintotyöntekijöitä Italian alueelta Bulia Calabria, ja Abruzzo. Heidät on kutsuttu tänne valiokuntamme kokoukseen ja kutsujana on ollut Rova Matera. Tervetuloa kokoukseen. Haluan myös ilmoittaa teille edustajille siitä, että 20, 21. kesäkuuta Vilnassa vihittiin käyttöön Euroopan tasa-arvoinstituutti. Tämä on asia, jota valiokunta on ollut innokkaasti ajamassa. Ja niin kuin tiedätte, päätös tehtiin aikaa sitten tämän tasa-arvoinstituutin luomisesta. Nyt se on siis otettu käyttöön. Ja osallistuin kokoukseen viralliseen vihkimisen Vilnassa ja voin kertoa teille, että virallisen vihkimisen rinnalla oli erilaista kulttuuritoimintaa, konsertteja ja eilen iltapäivällä eri osanottajat kertoivat tilanteesta tasa-arvon alueella Paikalla oli runsaasti ihmisiä tässä vihkimistilaisuudessa. Se oli erittäin hyvin järjestetty. Ja lehdistilaisuudessakin oli paljon osanottajia, hyvin paljon tiedotusvälineitä ja sitten oli mahdollista antaa myöskin erityisiä haastatteluja. Tämä siis tiedon ilmoitusjana puheenjohtajalta ja rovat Thompsonilla on ilmeisesti jotakin lisättävää. Olkaa hyvä, Rova Thompson. Uh, yes, I just want to... Niin. Haluaisin puhua siitä, mitä täysistunnossa tapahtui viime kuussa, kun EPP ehdotti, että Ilta Figueiredon mietintö pitäisi vetää pois. Olin hyvin pettynyt ja täysin yllättynyt tästä. Ja näen kyllä, miksi naisia ei oteta vakavasti ja miksi miehet pitävät naisia ikään kuin lapsena. Naiset ja miehet ovat tässä parlamentissa kyllä aivan äärikannoilla. Onpa kyse sitten ECRstä ja EPPstä, niin, niin miehet ovat tässä kyllä miehiä. Ja miehen ääni on miehen ääni. Jotkut kollegat sanovat sitten minulle, että et sinä ole pätevä. Ja se, mitä tässä mietinnössä tehdään, perustuu sille työlle, jota tehdään toisessa mietinnössä, jota joku toinen tekee. Ja kaikki on jo sanottu toisaalla. Eli pelkään, että joudumme tähän jamaan pikapuoleen. puoleen. Pelkään myös naisten asian valiokunnan mietintöjen kohtaloa. Meitä ei oteta vakavasti. Kukaan ei ota meitä enää vakavasti. Puheenjohtaja, haluaisin pyytää, että keskustelisimme siitä, voisiko meillä olla jotakin muita työskentelymenetelmiä, koska en halua joutua naurun alaiseksi. Eh, tack fru Kiitos, Rova Thompson. Rova Bauer on myös pyytänyt puheenvuoroa. Thank you so much. Uh... Kiitos. Minä ehdotan, että asiasta puhuttaisiin koordinaattorien kokouksessa, mutta jos antaisi minulle mahdollisuuden vastata Rova Thompsonille, niin haluaisin antaa vastauksen. Minusta tätä asiaa pitäisi käsitellä laajemmin kuin vain käydä lyhyt keskustelu tästä äänestyksestä aika ajoin on sellaista, että syntyy pettymyksiä siitä, kun ajattelee sen ohjelta sitä, mitä tapahtuu valikunnan sisällä ja mitä tapahtuu valikunnan ympärillä. Ja nämä kaksi asiaa ovat välillä yhteydessä, toisensa välillä ne eivät ole. Ja mikä oli keskeinen asia tässä tapauksessa, mikä oli siis syy siihen, että asiat kääntyivät siihen suuntaan kuin kääntyivät. Syy oli se, että kahdessa mietinnössä oli kaksi kohtaa, jotka olivat samanmuotoisia. Todennäköisesti niiden lähde oli sama. Ja minusta näyttää siltä, että olisi välttämätöntä kiinnittää enemmän huomiota siihen, mitä eri mietintöihin kirjataan. Minä olen jo aiemmin korostanut, että ei ole hyvä laittaa jokaiseen mietintöön kaikkea jotkut kollegat toimivat sillä tavoin. Se nimittäin heikentää tämän valiokunnan mainetta. Meidät tehdään nauruttaviksi siitä syystä, että me yrimme ratkaisemaan jokaisessa mietinnössä kaiken, mikä ei todellakaan ole oikea tapa toimia. Ja minusta näyttää siltä, että on monia asioita, joita pitäisi tarkastella ja parantaa valiokunnan työskentelyssä. Aika ajomilla on sellainen tunne, että jotkut kollegat tarvitsevat enemmän kuria, ehkä enemmän yhteistyötä silloin, kun he luonnostelevat mietintöä koska aika ajoin me todellakin hyvin äh, outoja asioita edessä aikaisemmin mietintämme oli lähellä päätyä samantyyppiseen tilanteeseen, koska siinä pyydettiin, että käynnistettäisiin uusi oikeudellinen perusta jonkin ongelman ratkaisemiselle. Toisinaan me aiheutamme ongelmia, jotka eivät ole tarpeellisia tässä työssä. Joten kiitos tarkkaavaisuudesta. I would like to uh, propose to... Ottaisin, että palaisimme tähän asiaan koordinaattorien kokouksessa. Tack för Kiitos Van Bauer. Olin alettu juuri ehdottaa, että tämä tärkeä keskustelu jatkuisi koordinaattorien kokouksessa seuraavalla kerralla. Ja haluan esittää vain yhden kommentin, että me kaikki, jotka olemme tämän valiokunnan jäseniä, meillä ei ole pelkästään vastuuta siitä, että otamme esille tasa-arvokysymyksiä. Meillä on myös vastuu siitä, että valiokuntamme toimii sellaisella tavalla tässä parlamentissa, jolla me vahvistamme ylipäätään vaikutusmahdollisuuksiamme ja olen yhtä mieltä Ruva Baurin kanssa ja toivon, että voimme palata tähän keskusteluun seuraavassa koordinaattorien kokouksessa. Joten tämä on todellakin tärkeä keskustelu. Ja voimme siis jatkaa esitystä mukaisesti. Ja seuraava kohta on pöytäkirjojen hyväksyminen seuraavista kokouksista 5. maaliskuuta, 16. maaliskuuta, 3. ja 4. toukokuuta. Ja jos mitään huomautettavaa ei esitetä ennen päivän kokouksen päättymistä, niin pöytäkirjat hyväksytään. Ja nyt tulemme kohtaan viisi, jossa on kysymys naisten roolista ikääntyvässä yhteiskunnassa. Ja koordinaatorit ovat päättäneet syyskuussa 2009, että me saisimme tehdä tämän tyyppisen aloitemietinnön artiklan 38 pohjalta työjärjestyksessä ja kuuntelen mielenkiinnolla nyt kantoja, joita rouva esittelijämme, rouva Pietikäinen esittää. Joten rouva Pietikäinen puheenvuoro on teidän. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin korostaa ensinnäkin sitä, että itse asiassa naisten ikääntymisen kysymys tulee yhä ratkaisevammaksi yhteiskunnissamme, koska yhteiskuntamme kokonaisuudessaan vanhenee. Ja kuten tiedämme, suurin osa väestöstä vanhemmissa ikäryhmissä on naisia, joten tämä on hyvin pitkälti naisia koskettava kysymys. Se asia, jonka on ottanut esille, on yleinen asenne ikääntymiseen unionissa ja jäsenvaltioissa. Hyvin usein sitä käsitetään kielteisenä asiana, ongelmana tai painolastina. Ja se tavallaan leimaa, se, sillä tavoin asetetaan tällainen syrjivä leima, joka koskee kaikkia ikääntyvää väestöä, ikääntyviä ihmisiä. Ja tämä tietyllä tavoin heijastaa varjon palveluiden päälle, joita ikääntyvät ihmiset tarvitsevat, mutta siinä myöskin aliarvioidaan sitä, että ihmiset, jotka ovat eläkkeellä, eläkkeinen ovat hyvin tärkeitä tekijöitä taloudessa. He ovat siis myöskin tällaisia toimijoita yhteiskunnassa ja myöskin tällä epävirallisella kolmella sektorilla, koska he tekevät paljon tällaista erilaista avustavaa työtä. Joten jäsenvaltioissa on paljon tehtävää, eri instituutioissa on paljon tehtävää, jotta saadaan aikaan myönteisempi, oikeudenmukaisempi asenne ikääntymiseen yleisesti. Sitten toinen tällainen kattava kysymys on, että nykyinen taloudellinen kriisi, sosiaalinen kriisi on erityisen vakavasti vaikuttanut julkiseen velkaan jäsenvaltiossa ja niiden budjettiin – naiset, ikääntyvät ihmiset ylipäätään ja ennen kaikkea ikääntyvät naiset ovat usein hyvin riippuvaisia sosiaalisista palveluista ja tukijärjestelmistä, joita budjetin kautta luodaan, joita hyvinvointiyhteiskunta luo. Joten taloudellinen sosiaalinen kriisi saattaa sen uhata pahimmin eh, ikääntyviä naisia ja tietysti kaikkein haavoittuvimpia ryhmiä. Ja tämä on sellainen asia, josta meidän pitäisi olla tietoisempia. Meidän pitäisi ryhtyä vastatoimiin jo nyt. Ja kolmas tällainen yleinen periaate, jolla olen käsitellyt asiaa, on se, että me tarvitsemme laajapohjaisen lähestymistavan ikääntymiseen ja ikääntyviin naisiin – kuten meillä on laaja pohja myöskin, laaja pohja on myöskin sukupuolten välisessä tasa-arvossa. Kysymys ei ole siitä, että otettaisiin, otettaisiin kuulla jotakin kolmansien tahojen kantoja ikääntyvistä ihmisistä, mutta ikääntyvillä ihmisillä, ikääntyvillä naisilla on oikeuksia, perusteltuja oikeuksia yhteiskunnissamme, ja tätä on erityisesti vahvistanut Lissabonin sopimus ja, ja perusoikeuskirja, koska tätä ei, ja tätä ei usein hyvinkään nähdä toimielimissä eikä edes jäsenvaltioissa. Siksi ensimmäinen asia, eli syrjinnän torjunnassa on se, että, että syrjinnän torjunta direktiivi hyväksyttäisiin mahdollisimman pikaisesti, jotta siitä saataisiin tehokas väline niin, että voidaan saada jatkoa tälle perusoikeuskirjan noudattamiselle. Ja toinen asia tässä laajapohjaisessa lähestymistavassa on se, että hyvin usein syrjintä, jolla voi olla monia muotoja, on hyvin äh, hienostunutta, hienovaraista. Ihmiset ja instituutiot eivät välttämättä havaitse, että se mitä ne tekevät on syrjivää silloin, kun äh, palveluita evätään iäkkäämmiltä ihmisiltä, vaikka he eivät ole täysin toimintakykyisiä, esimerkiksi iäkkäämpiä naisia, tai, ja heitä ei kuulla, kun päätöksiä tehdään siitä, miten palveluita tarjotaan. Mitä me siis tarvitsisimme? Tarvitsisimme enemmän tutkimusta, hyvin perinpohjaista seurantamekanismien kehittämistä silloin, kun on kysymys ikään perustuvaan syrjintään ja ja tällaisen sukupuolitietoisen lähestymistapaan asiassa. Meidän täytyy luoda sellainen säännöllinen menetelmä, jossa sekä Euroopan unionissa komissio ja parlamentin, parlamentti seurata seuraten, samoin kuin jäsenvaltiot, loisivat menetelmän, jossa sukupuoleen ja ikään perustuvaa syrjintää seurattaisiin ja siitä raportoitaisiin ja raportoitaisiin myöskin siitä, miten hallitukset ja EUn toimielimet puuttuisivat niihin virheisiin, joita prosessin myötä on havaittu. Joten siis ikääntyvät naiset on tietysti kysymys sinänsä, mi- mihin raja vedetään, mutta minun mielestäni sekin on jälleen sellainen kysymys, joka on joista voidaan keskustella, ehkä vain puhua, että, että puhutaan myöskin, tämä voidaan ottaa myöskin sellaiset naiset, jotka edellä ovat työelämässä, mutta jotka ikääntyvät. Ja syrjintä työelämässä, sitä ei tule sallia, se on kiellettyä, se on kiellettyä jo olemassa olevan lainsäädännön mukaankin, mutta me tiedämme silti, että sitä on olemassa. Meillä on olemassa lasikatto, ikääntyvien naisten on vaikea edetä urallaan verrattuna miespoliisiin työtovereihin. Ja sitä paitsi, jos työttömyyttä syntyy, naiset, jotka ovat ylittäneet 40-50 vuoden iän, heidän on vaikeampi löytää työtä kuin äh, vastaavanikäisten miesten. Tämä on siis asia, jota komissio tulisi painostaa ja komissio pitäisi luoda tehokas seurantamekanismi niin, että että seurataan direktiiviä ja periaatetta ja ryhtäisiin tarvittaviin toimiin eh, työelämässä ja asianmukaisten direktiivien ja mekanismien osalta. Sitten työelämä ja ikääntyminen ja naiset. Siihen liittyy kaksi muutakin ulottuvuutta. Yksi niistä on eläkkeet. Joskus, mm, kun puhutaan nyt tällaisesta niin sanotusta voileipäsukupolvesta, koska ensin he tekevät työtä vähemmän, koska huolehtivat omista lapsistaan, ja sitten he usein ovat niitä, jotka huolehtivat vanhemmista sukulaisista tai vanhemmista, joten heidän eläkkeensä jää alhaisemmaksi. Ja sitten tähän tietysti vaikuttaa myös tämä sukupuoleen perustuva palkkaero, joka on eri alueilla. Joten eläkkeet, jotta saataisiin aikaan parempi lähestymistapa eläkejärjestelmissämme, joka olisi, ottaisi huomioon sukupuol- sukupuolen, ei pelkästään katsotaan sitä, miten paljon eläkkeet ylipäätään maksavat yhteiskunnille, niin kuin usein nykyään tehdään, vaan myöskin tar- pitäisi tarkastella tätä sukupuolinäkökannalta, miten voidaan järjestelmiä muuttaa niin, että ne ottaisivat tämä hoitonäkökannat paremmin huomioon. Miten sitten tulee työelämään ja tämän tyyppiseen vastuullisuuteen, Pitkällä tähtäyksellä olisi hyvä, jos jäsenvaltiot voisivat ottaa käyttöön tällaisia hoitolomia, jotka ovat verrattavissa miksi vanhempainlomaan. Ja vaikka pitkällä tähtäyksellä kenties ole oikeudellista perustaa, niin tämän tyyppinen direktiivi tai tämän tyyppinen ajattelu, sen pitäisi olla Euroopan laajuista. Mitä sitten tulee seuraaviin konkreettisiin askeliin? Olin ottanut huomioon terveyshoito- ja sosiaalipalvelut, ja siinäkin olisi tämä laajapohjainen lähestymistapa. Silloin kun suunnitellaan palveluita, niin palvelujen saatavuus monin tavoin, tukijärjestelmät tällaiselle epäviralliselle hoidolle, koska on tärkeää voida jäädä kotiin – Ratkaisevan tärkeää tässä on tietysti nopeutettu käynnistäminen ja toimeenpano esimerkiksi eurooppalaiselle Alzheimeria tautia koskevalle toimintasuunnitelmalle, koska hyvin pian hyvin laaja osa yli 70-vuotiaista on vaarassa sairastua tähän tautiin. Kun me tarkastelemme terveydenhuoltojärjestelmiä, me emme tarvitsisi tällaista sukupuolinen kannat huomioittavaa järjestelmää silloin, kun on kysymys suosituksista, jotka koskevat ravintoa tai lääkehuollon kenttää, koska usein me emme havaitse, että miksi sydänsairauksien oireet ovat erilaisia, kun on kysymys naisista tai rintasyöpä, paksuolen syövän seulontatarkastukset eivät, niitä ei tarjota kaikille säännöllisesti ja, ja tästä naiset kärsivät, ne kaikki ikääntyvät naiset. Mainitakseni nyt tässä yhden esimerkin. Ja lopuksi kysymys, jota varten tarvittaisiin resursseja yhteisön tasolta ja jäsenvaltioiden tasolta, jotta nopeutettaisiin innovaatioita siinä, miten todella voitaisiin paremmin hyödyntää tätä digitaalista agendaa, uutta tekniikkaa, niin että voidaan auttaa ikääntyvää väestöä ja ikääntyviä naisia. Tämä pitäisi tehdä yhteistyössä. Uh, so it would be good. Internetin käyttäjien kanssa. Niin, olisi hyvä, jos komissio ensi vuoden loppuun mennessä voisi tehdä toimintasuunnitelman, joka sisältäisi selvityksen siitä, miten paljon resursseja tarvitaan lisää tutkimukselle, joka koskee ikääntymistä, toimenpiteitä, joilla parannetaan hoitoa julkisella taholla ja muutoksia siinä, miten voitaisiin paremmin tarkastella esimerkiksi sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä, määräaikaisia, osa-aikaisia työratkaisuja, ja myöskin katsottaisiin, miten rikotaan ikääntyvien ihmisten oikeuksia, millä toimi pitää ryhtyä, että voidaan poistaa kätkettyä syrjäytymistä ja että minkälaisiin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä, jolla voitaisiin estää ikääntymisen perustuvaa syrjintää, kuten esimerkiksi tietoisuuden parantamiskampanjat. Niin, konkreettiset asiat, jotka haluan ottaa yhteydessä, tässä yhteydessä esille, vaikka itse asiassa hyvin huolellisesti kuuntelinkin kollegaa jota kunnioitan, Rova Bauer, nimittäin, että meidän pitäisi kuitenkin tässä yhteydessä mainita Euroopan tason tarve direktiiville, joka koskisi peruspalveluita tai julkisia palveluita, koska se on niin ratkaisevan tärkeä osa näiden ryhmien arkipäivässä elämässä. Sitten on joitakin muitakin asioita, mutta tässä vaiheessa jättäisin nyt tilaa kollegojen puheenvuoroille ja kysymyksille, ja olen avoin siinä mielessä, että voisin ottaa ne huomioon niin pitkälti kuin mahdollista. Eh, tack till niin, kiitos esittelijälle, Rova Pietikäiselle, näistä näkökannoista. Ja esit- puhujalistalla on nyt ensiksi Rova Cornelissen ja sitten Rova Thomsen. Olkaa hyvä, Rova Cornelissen. Thank you, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijää. Tämä on mielestäni oikein hyvä mietintö. Näin tällaisen aikaisemman version, joka jo peripohjaisesti käsitteli ongelmia, joita vanhemmilla naisilla yhteiskunnassa on, mutta uusi versio ottaa todella mukaan erilaisia ongelmia, mutta myös mahdollisuuksia jotka liittyvät naisten ikärakenteen muutokseen. Pidän tästä perusytimestä, joka on oikeastaan siinä, että demografiset muutokset ovat fakta. Ei ole kyse mistään muusta kuin siitä, että tulee olemaan enemmän vanhempia ihmisiä ja vähemmän taas nuorempia ihmisiä, eikä sinällä ole mikään ongelma, jos me ennakoimme ajoissa Lopuksi näin on tilaisuus kiinnittää huomiota enemmän niihin ongelmiin, joita vanhoilla naisilla jo on, koska ne vain pahenevat, koska ikäryhmä kasvaa. Pidän tästä kovasti, että täällä keskitytään kovasti ikäsyrjinnän vastaiseen taisteluun. Mielestäni tämä on hiukan unohdettu osa syrjintää ja sitä vastaan pitäisi vahvasti toimia. Terveysvaatimukset, huomiota kiinnitetään vanhempiin naisiin. Terveystutkimuksessa tällaista puuttuu. Alzheimerin tauti on tietenkin tärkeä kysymys. Ehkä haluaisin lisätä tähän from it. Reuman. Monen, paljon enemmän naisia kärsii tästä kuin miehiä, eikä se juurikaan saa tutkimusapurahoja. Se ei todellakaan ole mikään seksikäs sairaus, eikä se tunnu herättävän suuria intohimoja tutkimusohjelmissa. Köyhyys on tietysti oma asiansa ja jonkin verran huomiota on kiinnitetty huomiota myös hoivatyöhön, vapaaehtoistyöhön, jota vanhemmat naiset tekevät ja se on heidän tai osa heidän panoksestaan yhteiskunnan toimintaan. Pidän kovasti myös siitä seikasta täällä, että että erilaisia naisryhmiä työelämässä käsitellään, eh, heidän vaaranaan on joutua kantamaan kaksinkertainen, jopa kolminkertainen taakka. Sitten toimintasuunnitelma on oikein hyvä ajatus. Todellakin tuetaan sitä ja toivotaan, että komissio esittää sitten jotakin konkreettista. Tuen tätä täysin. Vain yksi kysymys, koska mielestäni Tämä on tärkeä mietintö, jossa pitäisi kiinnittää huomiota myös, asioissa tähän pitäisi kiinnittää huomiota myös ympäristö- ja sosiaalisen valiokunnassa. Onko heiltä pyydetty lausuntoa vai voivatko he olla mukana tässä jollakin toisella tavalla? Tack för Kiitos Rova Cornelissen. Ja nyt Rova Thompson. Uh, thank you very much, madam. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän kiinnittää huomiomme tähän äärimmäisen tärkeään aiheeseen, ikääntyvät naiset. Ikääntyvät naiset ovat myös hyvin näkymättömiä yhteiskunnassamme, Eli on äärimmäisen hyvä, että joku todella keskittyy heidän ongelmiinsa – kun kyseessä ovat ikääntyneet, niin todellakin tässä kysymyksessä on aivan oikeutettua puhua sukupuoliulottuvuudesta. Naisten ja miesten olosuhteet ovat erilaiset näissä asioissa. Demografia kehityksessä on tapahtunut siirtymä, huomattava siirtymä. Ikääntyneitä naisia on enemmän kuin miehiä ja 10 prosenttia äh, Euroopan väestöstä on yli 85-vuotiaita äh, lähivuosina ja tästä osuudesta hyvin suuri osa naisia. Suuri osa näistä naisista on myös köyhiä naisia. Tähän vaikuttaa luonnollisesti naisten asema työmarkkinoilla ja heidän asemansa kotiäiteinä, hoitovapailla, erityyppisellä hoitovapailla ja julkisella se, julkiselle sektorille luonto, luonnollisesti aiheutuu tästä paineita, koska monet ovat riippuvaisia julkisen sektorin tarjoamasta tuesta. Kun me Euroopan unionissa teemme politiikkaa, ikääntyneitä, näiden asioista, niin on äärimmäisen tärkeää, että aivan erityisesti keskitymme ikääntyviin naisiin. He kohtaavat valtavia ongelmia kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Kiitos. Tack för Tomsen. Kiitos Ova Tomsen. Ja nyt annan puheenvuoron Rova Palja Delievalle. Chairwoman, uh, happened to be the shadow puheenjohtaja. Olen varjoestelijänä tässä erittäin hyvästä mietinnöstä ja haluan todellakin kiittää kollegaa siitä, että hän on saanut sen näin pitkälle jo tässä luonnosversiossa jo. Tämä on suuri asia, ikääntyvät yhteiskunnat, ikääntyvät ihmiset ikääntyvissä yhteiskunnissa ja ikääntyvät naiset ikääntyvissä yhteiskunnissa – ja meidän täytyy tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa kohdata tämä ohjelma, ongelma tai kysymys enemmän kasvavana. Ajatus siitä, että tehtäisiin tutkimusta ikääntymisestä ja sen vaikutuksista, ei pelkästään taloudelliselta kannalta, vaan ajatellen nimenomaan muita yhteiskunnallisia ja psykologisia ulottuvuuksia olisi todella tärkeää. Sitten tällainen kommentti, joka liittyy otsikkoon. Onko kysymys todellakin naisten roolista, asemasta ikääntyvässä yhteiskunnassa, vai onko kysymys ikääntyvien naisten asemasta ikääntyvässä yhteiskunnassa, koska tässä olette pitkälti puhunut nimenomaan ikääntyvistä naisista, joten – se voitaisiin varmaankin lisätä myös otsikkoon. Oikeudellisesti katsottuna artikla 21 ja 25 Lissabonin sopimuksessa tukevat täysin tätä. Me siis voimme käsitellä tätä aihetta. Todella tärkeää on, onko niin, että näitä artikloja voidaan todella panna toimeen todellisessa elämässä eurooppalaiset yhteiskunnat, jois, joiden välillä on niin paljon eroja siinä, miten ne lähestyvät asiaa. Joten uskon, että tutkimus ja jonkinlaiset standardit voisivat auttaa jäsenvaltioita sopeuttamaan järjestelmänsä niin, että lähestyisivät kysymystä hyvin koordinoidulla tavalla. Olen nähnyt tämän moni kasvoisen, nämä moniulotteisen erot, tilanteen yhteiskunnissamme aivan äskettäin talouskriisi ja solidarisuuden ilmaisemisen hidas nopeus komissiossa osoitti, että on vielä paljon tehtävää siinä, että lisättäisiin herkkyyttämme sosiaalisille ulottuvuuksille, kuten esimerkiksi ikääntyvät naiset ikääntyvässä yhteiskunnassa. On vahinko ja on totta kuitenkin, että ikääntyvät ihmiset usein nähdään passiivisina objekteina eikä suinkaan subjektiivina, eikä heitä nähdä kuluttajina. Jos heitä nähdään kuluttajina, niin silloin heitä kohdellaan erityisellä tavalla. Mutta muuten heidät todellakin nähdään passiivisina objekteina eikä suinkaan toimivina subjekteina. Nämä uudet hoitokodit, niiden työntekijöitä ei suinkaan pitäisi kouluttaa pelkästään terveydenhuollon alalla, vaan heillä pitäisi olla myöskin mahdollisuus si- perehtyä siihen, miten ikääntyvät ihmiset olisivat mukana hallinnoimassa näitä, näitä vanhainkoteja, koska olen huomannut, että ihmiset vanhenevat huomattavasti nopeammin, jos he eivät osallistu mitenkään tapahtumien ja toimien organisoimiseen, jos he eivät itse pysy käsittelemään omia asioitaan. Joten jotakin täytyy tehdä sille, miten, miten me tarkastelemme vanhainkoteja. Ei siis minään instituutiona, joka vain tavallaan asettaa vanhukset potilaan asemaan, vaan että se on paikka, jossa vanhukset voivat nauttia nauttia elämästään osallistumalla toimintaan ja hallinnoimalla omaan elämäänsä. Ja olen yhtä mieltä Eslän kanssa siitä, että al- eläkeiden alhainen taso on seurausta naisten yleisesti alhaista palkkatasosta. Erityisesti siksi, koska eh, äitiysloma tai ikääntyvien, eh, ikääntyvistä vanhemmista huolehtiminen ovat eh, yhteydessä huonosti palkon työhön, joka vaikuttaa myöskin heidän terveyteensä siinä vaiheessa, kun he vanhenevat. Siis paljon siitä, mitä he tekevät, aktiiviset naiset siis, on yhteydessä huolehtimalla lapsista ja vanhemmistaan, niin ovat todellakin tällainen voileipä sukupolvi, välisukupolvi. Ja tämä asia näkyy sitten myös siinä vaiheessa, kun eh, he siirtyvät eläkkeelle. Tältä kannalta katsottuna odottaisin, että lopullisessa versiossa hiukan uskaliampia esitykset, jotka liittyvät eh, tiettyyn yhteiskuntiin siinä, miten nämä naiset, jotka ovat tehneet parhaansa käsitelläkseen näitä mutkikkaita rooleja, joita työtä tekevällä naisella on. Niin, tämän ajatusten ilmaisemisen kenties täydentäisin sillä, että myöntäisin, että, että ikääntyvien naisten eh, panos perheissä tai eh, laajemmin ympäristössään ei saisi jäädä korvauksettomaksi. Täytyy olla tapoja, jolla isoäitien tai lainauksessa merkeissä isoäitien, siis vanhempien naisten, jotka ovat valmiita ottamaan tällaisen isoäidin roolin huolehtimalla lapsista, että jolla on varmastikin myönteinen vaikutus yhteiskuntiin yleisesti. Me tiedämme kaikki, miten tärkeitä isoäidit ovat lasten turvalliselle kasvulle ja hyvinvoinnille. Meidän siis täytyy hyödyntää ikääntyviä naisia tavalla, joka voisi tukea perheitä ja yhteiskuntaa. Ja meidän pitäisi myöskin tukea työtä tekeviä naisia, jotka haluavat rakentaa uraa ja työtä niin, että he olisivat vapaampia. He voisivat olla varmoja siitä, että iäkevät naiset ovat valmiina – antamaan hellyyttä lapsille silloin, kun äiti on poissa. No niin. Tämän siis täytyisi olla sellaista, että siitä jollakin tavoin saataisiin korvausta. Muistaakseni kohdassa kolme puhutaan tämä, tästä asiasta hyvin pehmeästi, mutta minusta tämä voitaisiin sanoa huomattavasti aktiivisemmin. Että vuosi 2012 se on aktiivisen, ikään, pitäisi olla aktiivisen ikääntyvisen ja sukupuolivälisen yhteisvastuun vuosi. Tämä on avainkysymys tässä mietinnössä ja onnittelen esittelijää tästä. Kiitos. Kiitos. Ja nyt Rova Bauer, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää sirppaa tästä mietinnöstä. Minusta näyttää siltä, että kysymys on aiheesta, joka herättää yleistä kiinnostusta. On aika keskittyä, kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin. Muutama kommentti. Ehkä kysymyksiäkin tästä mietinnöstä. Kohta viisi Minusta sen lisäksi, että direktiivi, jota valmistellaan, joka on siis syrjinnän kieltävä, niin meillä on tämän tyyppisiä direktiivejä, ainakin kaksi, ainakin kaksi, jotka koskevat työmarkkinoita ja palvelujen ja tavaroiden saatavuutta. Minusta meillä ei ole riittävästi tietoa siitä, miten tehokkaita nämä direktiivit ovat ja miten ne toimivat. Ehkä olisi kiinnostavaa, siis minulla on tällainen tunne, en tarkistanut asiaa, minulla on tunne, että että Dublinin säätiö on tehnyt joitakin vuosia sitten, ei kovin kauan sitten, ehkä pari vuotta sitten, selvityksen naisten syrjinnästä, tai ainakin se oli osa jotakin muuta tutkimusta, joka koski työmarkkinoita. Ja siinä käsiteltiin ikää. Ehkä tästä olisi hyötyä, ehkä olisi hyötyä sen tarkastelemisesta, ehkä sieltä löytyisi jotain, mitä voitaisiin käyttää niin, että voitaisiin tarttua tähän kysymykseen. Mutta minusta näyttää siltä, että pitäisikin kiinnittää enemmän huomiota tähän niin sanottuun hopeatalouteen, koska siinä on valtaisaa potentiaalia, ei siis pelkästään siinä, että ikääntyvät naiset, ikääntyvien naisten ryhmät, jotka, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä kuluttajina, että heitä ottaisi huomioon pelkästään passiivisesti, vaan myöskin eh, tällaisina tarjoajina. Minusta tämä voisi olla mm, mielenkiintoinen ajatus. Ja pidän arvossa sitä, että esittelijä korostaa sitä, että sillä on voimakas tällainen aktiivinen lisäarvo. Ehkä meidän pitäisi myöskin kysyä perusoikeusvirastolta raportista, joka koskee ikääntyvien ihmisten syrjintää, koska minusta se olisi tärkeää. Ja sitten minulla on kysymys, mitä tulee kohtaan 24. En tiedä, onko tämä hyvä käännös. Joskus meillä on ongelmia käännösten kanssa. Miten voidaan ymmärtää, miten voidaan katso, ymmärtää taatut oikeudet perustuloon? Käsittääkseni Rova Figeiredolla on työvaliokunnassa mietintö, joka koskee vähimmäispalkkaa, ja siitä käydään keskustelua näinä päivinä – Tämä on kuitenkin ongelma. Mitä, mikä on vähimmäispalkka? Mikä, mikä on siis oikeus perustuloa? Mitä se, mitä se merkitsee? Ehkä tästäkin pitäisi käydä keskustelua. Kiitos. Eh, eh, fru Kiitos, Rova Morin. Merci, madame la présidente. Je crois... Kiitos, puheenjohtaja. Tämä aihe on äärimmäisen tärkeä, jota tänään käsittelemme. Tämähän liittyy Euroopan väestön vanhenemiseen ja myös eliniän pidentymiseen. Sehän koskettaa huomattavasti laajemmin naisia kuin, kuin miehiä. Nyt joka toinen pieni tyttö, joka syntyy, elää yli satavuotiaaksi. Eli tämä ongelma on todellakin eurooppalaisille yhteiskunnille tyypillinen ja erityisesti naisille tyypillinen eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Tämän pitäisi heijastua myös mietinnön otsikossa. Eli naisten rooli vanhenevassa yhteiskunnassa. Naisten rooli. Ensimmäinen seikka tässä mietinnön alussa olisi se, että ihmisten mielikuva ja ajattelutapa saataisiin kehitetyksi ikääntymisen suhteen. Niin kuin Edith Power sanoi, yhteiskunta ikääntyy. Kyse ei ole eh, sellaisesta yhteiskunnasta, jossa eh, ihmiset jätetään ikään kuin tien varrelle, vaan, vaan niin, että ihmiset voisivat olla mukana yhteiskunnan elämässä erilaisissa toiminnoissa eurooppalaisissa yhteiskunnissamme. Eli eh, todellakin ihmisten ajattelutapa pitäisi saada muutetuksi ja sen lisäksi pitäisi löytää uusia tapoja eh, ottaa huomioon tämä ikääntyvä väestö ja ei jättää ketään aktiivisen elämän ulkopuolelle. Puhun hyvin lyhyesti. Toinen eh, seikka, paljonhan tästä on jo sanottukin, toinen seikka liittyy siihen tapaan, jolla kohta 11 on nimetty. Kohdassa 11 mainitaan se, että naiset voisivat lisätä viikoittaista tuntityöaikaansa niin, että he saisivat sitä myös korvauksen. Toki suhtaudun tähän aivan myönteisesti, mutta pitäisi todeta se selkeästi, että naiset koko ammattiuransa aikana monista syistä jäävät palkallisesti palkassaan jälkeen sitten kun katsotaan tilannetta eläkkeelle jäännin yhteydessä. Nämä erot ovat sellaisia, että me emme voi hyväksyä. Täytyy olla äärimmäisen valppaina sen suhteen, miten tämä toteamus tai vaatimus tässä kirjoitetaan, millä sanamuodolla. Ja täytyy olla tarkkana, että se ei käänny ikään kuin itseään vastaan, vaan todellakin on oltava hyvin huolellinen. Palkkaerot tässä 30 prosenttia, eli hyvin suuret palkkaerot ovat sellainen kysymys, joka on ratkaistava muutoin kuin niin, että lisätään työaikaa josta saadaan palkkaa. Muutoin käy niin, että me olemme ensimmäisiä myöntämässä sitä, että naisten täytyy työskennellä yhä enemmän. Jo nyt, jotta nainen voisi ansaita saman palkan kuin mies, naisen täytyy painaa työtä seuraavan vuoden puolelle, jotta hän saa palkkaeron kiinni aina maaliskuuhun saakka. Eli täytyy toimia niin, että tämä toteamus ei käänny meitä itseämme vastaan. Jos esittelijä voisi hyvin voisi ottaa huomioon sen, että tässä huomattaisiin osa-aikatyön tyypilliset ominaisuudet ja epätyypilliset työsuhteet. Tämä, tämä toteamus minusta ei ole aivan oikeassa kohdassa. Minä olisin sijoittanut tämän kohtaan 12. Ikääntyvässä yhteiskunnassa on luotava uudenlaisia lomajärjestelyjä esimerkiksi niin, että, että jos joutuu vaikkapa huolehtimaan sukulaisistaan, niin, niin sekin olisi mahdollista. Ja tässäkin taas aiheutuu sitten sitä, sitä palkka äh, taantumaa ja jälkeen palkka kertymässä, kun, kun jää tällaiselle vapaalle. Toki voin yhtyä siihen ajatukseen, että tällaisia erilaisia hoitojärjestelmiä tarvitaan, vapaajärjestelmiä. Naisethan äh, hoitavat lapsia ja tarvitsevat siihen vapaata. Ja sitten heille heille tulee myös velvoite huolehtia ikääntyvästä sukupolvesta, heitä edellisestä sukupolvesta. Eli tarvitaan toki erilaisia vapaa-aika, siis vapaa-järjestelyjä työstä, palkkatyöstä. Ja tästä aiheutuu sitten palkkatappiota. Nimenomaan naiset työelämässään joutuvat tekemään osa-aikatyötä tai muunlaisia epätyypillisiä työsuhteita. Täytyy olla hyvin, hyvin valppana tämän suhteen Joskus aikeet ovat kyllä hyvät, aikomus on hyvä, mutta sitten käykin niin, että se mitä me ikään kuin suositamme kääntyy naisia itseään vastaan. Kiitos, että otatte tämän huomioon. Kiitos ja nyt Rova Oviir. Tänään proua juhataja. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan puhua tästä kohdasta juuri mitään 23, mutta sitä tässä jo Rova Bauer käsitteli, joten minun ei tarvitse sitä sen pitempään, pitempään käsitellä, mutta kuitenkaan minulla ei ole selvää, mikä on tällainen taattu tulotaso, riippuuko se elintasosta jossakin sen valtiossa. Ehkä voisimme puhua minimiperustulosta, joka vaihtelee jäsenvaltiossa. Tietysti minulla on selvää, että jokainen meistä tulee he vanhaksi jonakin päivänä. Sitä ei mitenkään pysty kiertämään. Ja tällä hetkellä palkkaerot naisten ja miesten välillä ovat kasvaneet suhteessa aikaisempaan. Ennen soi 14 prosenttia vielä muutama vuosi, nyt 17,6 prosenttia olemme läpikäymässä talouskriisiä. Mitä tämän jälkeen tapahtuu, emme tiedä. Tietysti eläkkeisiin tämä tulee myös vaikuttamaan. Myös keskustele äitiysloma mietinnöstä jatkossa, enkä ole vielä kuullut, että naiset kysyisivät, miksi nainen, joka ottaa äitiyslomaa ja hoitaa myös maan demografisia tilanteet, että miksi nämä teivät, eivät, naiset eivät saa sataprosenttista palkkaa äitiyslomansa aikana. Me tiedämme, että naiset saavat vähemmän eläkettä kuin miehet, ja tämä on kyllä tulosta jostain. Meidän pitäisi ottaa selvää näistä syistä, ja meidän pitäisi yrittää käsitellä näitä ydinsyitä asiakirjassamme. Haluaisin myös kiittää esittelijää, koska mielestäni mietintö on varsin kattava se ei pelkästään kuvaile, vaan antaa myös vaihtoehtoja ja ratkaisuehdotuksia. Ja jos minä olen Aldesta yhteisösittelijä ja myös muut täällä antavat panoksensa asialle, olen varma, että saamme aikaan aivan täydellisen tekstin. Ja tietysti meidän pitää sitten seisoa sen täytäntöönpanon takana myös. Kiitos. Kiitos Rova Ovir ja nyt Rova Nikolajeva. Mulțumesc, uh, doamnă președintă, și eu uh, mă alătur celor care apreciază raportul și mai ales... Uh, Kiitos. Minäkin haluaisin sanoa kiitokset tästä mietinnöstä ja haluaisin myös kommentoida hieman paria tärkeämpää ja yhtä hieman sivuseikkaakin. Kohdassa 11 esittelijä kannusta jäsenvaltiota, jäsenvaltioita äh, kannattamaan joustavuutta työelämässä. Tähän haluaisin äh, esittää kommentin. Kun ajatellaan tämän tyyppisiä EUn direktiivejä, niin yksi syy sille, miksi naisten ja miesten palkkaero vain laajenee, on se, että tällaiset vaatimukset ovat äh, johtaneet äh, aivan toivottuihin verrattuna päinvastaisiin tuloksiin. Tämä on heijastunut työsuhteiden laatuun, ja kun ajatellaan näitä joustojärjestelyjä, niin, niin niiden perusteella sitten palkkaeroista on voitu ikään kuin pitää kiinni naisten ja miesten välillä. Minusta äh, toistaiseksi voimassa olevat äh, työsopimukset, niiden pitäisi olla sääntö, eikä niin, että turvat, turvauduttaisiin aina joustaviin järjestelyihin. Tämä joustava järjestely luo nimenomaan palkkaeroja. Minä kannattaisin sitä ajatusta, että toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset olisivat perussääntö ja pitäisi myös todeta, että joustavat sopimukset voivat joskus tulla kyseeseen myös palkkaerojen kasvun syynä. Sitten se, että jäsenvaltiot seuraisivat ja raportoisivat säännöllisesti syrjintätilanteesta. Kyseessähän on yhteiskunnallinen ilmiö, jolla on valtavat vaikutukset seuraavien 10-20 vuoden aikana, jolle me emme pysty jo ennakoimaan oikealla tavalla. Tämän takia meidän on löydettävä hyvin selkeitä lainsäädännöllisiä ratkaisuja jotka sitten lieventäisivät näitä ongelmia. Muutoin tämä suuntaus vain jatkuu ja kasvaa ja työmarkkinat jatkavat vääristyneellä tiellä. Ei pidä unohtaa sitä, että suurin osa jäsenvaltioista lähestyy tätä ongelmaa keskipitkällä tai lyhyellä aikavälillä. Niillä ei ole pitkän aikavälin lähestymistapaa, mikä ei, ei ole tietenkään hyvä asia. Meidän pitäisikin kenties kehottaa jäsenvaltioita mahdollistamaan se, että eläkeoikeudet äh, kertyisivät niin, että ainakin 50 ja 65 ikävuoden välillä, nyt kun on olemassa teknologisia mahdollisuuksia, naiset voisivat toimia aktiivisesti työmarkkinoilla. Ja vielä yksi kommentti, joka liittyy osteoporosiin. Monet naisethan taistelevat osteoporosia vastaan ja tätäkin tautia voidaan pitää jossain mielessä ammattitautina. Sehän voi, eh, voi aiheutua työskentelyolosuhteista. Ja oikeastaan, jos nyt olisi mahdollista, niin kenties voitaisiin sisällyttää maininta myös lainsäädännön tasolla taistelua tätä tautia vastaan. No niin. Ja nyt rouva Seskava. Ja sitten saamme kuulla komission näkökantoja. Ensin rouva Seskava. Dobrý den, vážení kolegové a kolegyně. Já bych eh, měla pár poznámek. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin esittää joitakin huomioita koskien jossakin kohtaa 12 ja 24, jos sallitte. Toivottavasti ymmärrätte. Mm, pääkommenttini koskee tätä aihetta kohtaa 12 tällainen maksettu vanhempain loma. Ja sitten 24 perustulo, taattu perustulo. Haluaisin tehdä pienen lisäyksen, ehkä tämä on nyt tullut täällä esiin, mutta pyydän anteeksi, että tuli tänne myöhään, koska olen tässä toisessakin valiokunnassa. Ensin pitää miettiä sitä, kuka hyötyy tai kuka myöntää tällaisen palkallisen loman tai perustulon. On vaikea pyytää tällaista asiaa työnantajilta, koska mitä tulee maksettuun lomaan, niin sitten täytyisi olla erilainen muunlainen työsuhde. Siis talouskriisin aikana, jota nyt koemme, taloustilanne on todellakin vaikea on vaikea myös hankala pyytää valtiota tai työnantajia rahoittamaan tällaisia vapaita hoitovapaita tai muita, josta naisten ja miesten pitäisi voida nauttia, jos joutuvat ottamaan, huoltamaan perheensä jäseniä. Tsekin tasavallassa maksetaan korvaus hoivan, hoivasta, niin kuin äitiyslomistakin tietyn ajan, on myös muita mahdollisuuksia, sosiaalimaksut, korvaukset ja niin edelleen. Minä olen, pidän tätä sosiaalisena solidaarisuutena, joka on oikeudenmukaista ja välttämätöntä. Ei se koske pelkästään lapsia, kyse on myös muista perheenjäsenistä. Kunhan vain ollaan siinä tilanteessa, on välttämätöntä hoitaa kyseisiä henkilöitä. Toivottavasti tällaista voidaan käyttää niin miesten kuin naistenkin kohdalla. Tietysti voimme keskustella prosenttiosuudesta naisia tai miehiä, jotka hoitavat perheensä jäseniä. Mutta ei ole hyvä panna naisia mihinkään prioriteettiasemaan myöskään. Tämä on mielestäni tärkeää. Sitten toinen asia, tässä puhutaan oikeudesta eläkkeeseen, se on tietysti aivan oikein, mutta haluaisin ottaa esille esimerkin, koska täällä sanottiin, en kyllä muista kuka kollega tämän lauseen sanoi, nimittäin lasten tai perheenjäsenten hoiva-aika vaikuttaa eläkkeeseen, eläkesummaan. Minä olen ottanut selvää tästä tilanteesta Tsekin tasavallassa, mutta meillä tulot ja eläkkeet lasketaan koko työajalta ja lasten hoitoajalta tai muiden perheisen hoiva-ajalta ja sitten otetaan mukaan tähän eläkelaskelmaan. Ehkä pitäisi hiukan tätä miettiä koska en halua, tai on sellainen tunne, että tämä toimisi huonosti. Haluan ottaa nyt esille joitakin hyviä esimerkkejä, hyviä esimerkkejä. ja sitten haluaisin vielä esittää yhden toisenkin kommentin, joka ei koske rahoituspuolta tai rahaa yleensäkään, nimittäin kohta 15. Kiitän siitä, että tänne on otettu mukaan tämä lause, joka koskee palveluita. Pitäisi voida antaa mahdollisimman pitkä kotihoito, koska tämän pitäisi tietysti olla suuntauksena EU-ssa ja suunta, jo pitäisi kulkea. Ja kiitän tästä huomiosta kovasti. Sitten vielä pieni kommentti koskien kohtaa 16, koskien hoitajia Tsekin perinteiden mukaista on käsittää hoitajana ei ammatilliset hoitajat ja muut. Minusta olisi, puhua, olisi hyvä puhua myös ammattihoitajista, jotka voivat sitten päättää, harjoittavatteko tätä tehtävää työ sopimuksen pohjalta. Tämä on yksi mahdollisuus vai tällaisen tutkinnon pohjalta voin vain mainita tästä esimerkkejä omasta maastani. Meillä on tilaisuus saada, mahdollisuus saada tällainen ammattikoulututkimus, jos ihmiset antavat hoivaa toisille. Ja sitten nämä auttajat itse maksavat ei vain veronsa, vaan myös sosiaaliturvamaksut ja niin edelleen. Ja voivat päättää, kuinka, kuinka montaa henkilöä he hoitavat. Ja mielestäni tämä, tätä pitäisi nähdä, käsitellä tällä tavalla ja sitten jättää päätös heille, jotka haluavat toimia ammattiauttajina, hoitajina ja työkseen hoitavat ihmiset, jotka tarvitsevat muiden hoivaa. Vielä yksi viimeinen huomio kohdasta 23. Mielestäni varmastikin on mahdollista, että ehkä ihmiset, vanhem, vanhemmat henkilöt eivät ole tietoisia, minkälaisia oikeuksia heillä on, miten he voivat saada erilaista hoitoa ja apua tässä puhutaan vanhemmista naisista, mutta en usko, että on kyse pelkästään ikääntyneistä naisista. Varmaan tässä voisi olla kysymys myös miehistä. Olette tietoinen siitä seikasta, että meidän valiokuntamme tehtävänä on korostaa täällä naisten oikeuksia, mutta silti mielestäni tässä pitäisi mainita sekä miehet että naiset. Muutoin kiitän teitä huomiostani ja tähän päätä puheenvuoron. Kiitoksia. Kiitos. Annan puheenvuoron komissiolle. Raiskoiskie. Um, thank you very much. I think it's rather my colleague. For... Kiitos. Kenties kollegani paremminkin on tästä asiasta vastuussa. Kiitos, että saan puheenvuoron. Haluaisimme kiittää esittelijää tästä äh, oma aloiteluonnoksesta. Pidämme kovasti siitä monitieteellisyydestä, e, jonka esittelijä on tuonut tähän otsikkoon. Äh, tämähän liittyy ammatti, työelämään ja myös eläkkeisiin ja hyvin moninaisiin kysymyksiin, joita jäsenet ovat nostaneet esille. Haluaisin kommentoida 20 1, 2, 3 ja 4 kohtia. Kohdassa 24 pitää paikkansa, että komissio on jo ryhtynyt aloitteeseen eh, arvokkaan ikääntymisen puolesta niin, että valmistelemme aloitetta vuodelle 2012 aktiivisen ikääntymisen teemavuoden tiimoilta. Me haluamme myös laatupuitteet eh, pitkän, pitkäaikaishoidolle ja käsittelemme myös riittäviä ja turvallisia eläkkeitä, eh, eläkekattavuutta myös ammattihoivaajien tilanteessa. Täällä on eräs seikka, joka ei ole niinkään selkeä, eli, eli se raportointivuosi, joka, joka liittyy tuloihin ja kohtaan 23 haluaisimme korostaa sitä, että meillä on Tukholman ohjelma ja toimintasuunnitelma. Siinä korostetaan sitä, että perusoikeuskirjan pitää olla EUn politiikan suuntaviiva kaikilla aloilla. Ja tässä aiheessa komissio aikoo antaa tänä vuonna tiedonannon perusoikeuspolitiikasta ja aikoo ehdottaa myös strategiaa niin, että perusoikeuskirja todellakin täytäntöön pannaan. Komissio hyväksyy vuosittaiset kertomukset ja seuraa etenemistä perusoikeuskirjan täytäntöönpanon osalta. Kohdassa 24 komission näkökulmasta ei ollut oikein sel- tärkeää, kun puhutaan peruspalveludirektiivistä. Puhutaanko tässä yleishyödyllistä palveluista? Komission näkemys on se, että EUn rooli on se, että me otamme huomioon erityispiirteet eri jäsenvaltioissa, mutta meillä ei ole EUn lainsäädäntöpuitteita tämän tyyppisille palveluille. Mutta e- Komissio ei tietenkään voi sulkea sitä mahdollisuutta pois, että, että tietynlaiset sovellukset voisivat tulla kyseeseen. Ja edelleenkin oikeus perustuloon, vähimmäisperustuloon. Ennen komission suositusta aktiivisesta inkluusiosta olemme tehneet alustavia selvityksiä. Jäsenvaltiot ovat todenneet sen, että, että kyse on kansallisen kompetenssin alaisuuteen kuuluvasta kysymyksestä ja EU-tason toiminta ei olisi asianmukaista. Näin ollen komissio ei katsonut, että puitedirektiivin, äh, al, puitedirektiivin ehdottaminen voisi toistaiseksi tulla kysymykseen, kun ajatellaan, että tällaista hanketta perustulosta edistettäisiin. Tässä oikeastaan ne kommentit, jotka halusin esittää ja haluaisin vielä välittää kiitollisuutemme esittelijälle tästä mietinnöstä. Kiitos. Eh, tack och... Eh. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle rouva Pietikäinen, loppukommentit. Haluaisin muistuttaa siitä, että meillä on vielä kaksi asiaa esityslistalla jäljellä. Olkaa hyvä, rouva Pietikäinen. Thank you. I'll try to be very uh, brief. Yritän puhua aika tiiviisti ja haluankin vain kiittää kollegojani ja komissiota kommenteista. Olen varma, että koko mietintö kyllä hyötyi näistä kaikista, joten en mene asiaan yksityiskohtaisemmin vain nämä neljä kysymystä, jotka minulle suoraan esitettiin. Ensinnä koskien viisi artiklaa ja koskien syrjimättömyysdirektiivin minä seuraan, mitä muut direkt... Otan selvää, missä määrin näitä muita direkti... miten muut direktiivit voitaisiin ottaa huomioon tässä kohdassa. Sitten perustulosta kyllä voitaisiin puhua minimitulosta. Kyllä tiedän hyvin tämän tilanteen komission neuvoston välillä, mutta silti me voimme poliittisesti itse päättää, ottaako tämän aseen sille vai ei, mitä sanamuotoa sitten käytämmekin. Konkreettisesti tätä asiaa pohditaan kansallistasolla, mikä on tällainen perustoimeentulotaso. Tämä liittyy myös peruspalveluihin. Voitaisiin käyttää sosiaali- palveluita tai yleishyödyllisiä palveluita, mutta tämäkin saattaisi olla huono sanavalinta, koska minun mielestäni tämä saattaisi koskea jotakin muita ratkaisevia palveluita ikääntyneille. Tähän saattaisi liittyä myös liikenne ja muut kysymykset, siis tavallaan sosiaalipolitiikan ulkoiset kysymykset. Kiitoksia siis vielä kovasti teidän mielipiteistänne, kommenteistanne Ai ah, niin, no vielä 11 kohta. Mielestäni tässä on, on nyt olla huono sananvalinta ja meidän pitää olla tässä hiukan varovainen, koska ajatus, johon pyrin, oli ei nostaa naisten työaikaa, jotka jo nyt tekevät työtä ja jatkavat työntekoa. Pointti on siinä, että jos naisilla ei ole mahdollista tehdä osa-aikatyötä tai saada lapsenhoito, laps, lastenhoitoa sosiaalitasolla, niin silloin he saattaisivat jättää työmaailman kokonaan. Ja tämä tietysti sitten aiheuttaa sit sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia ja tuloongelmia ja heistä myös eläkkeisiin. Siis tällainen tukijärjestelmä tarvittaisiin työelämällä, mutta tätä pitää vielä yhdessä tarkastella. Ja sanan muuta tässä herkkä kysymys ja kiitän teitä kommenteistanne. Sama koskee palkallisen vapaaseen. En puhu sen enempää, mutta toivon, että varjon esittelijät ja te, voin teidän kanssanne joskus jatkaa keskustelua eläkkeistä, koska tämä ei ole niin selvä asia, että otettaisiin mukaan työtunnit kotona ja tätä kautta taattaisiin eläke, koska silloinhan naiset joutuisivat työelämästä pihalle varsin usein, koska jo nyt heidän palkkatasonsa on alle puolisoiden usein, joten meillä on erilaisia laskentajärjestelmiä, miten arvotetaan työvuosia tai työtunteja eläkejärjestelmässä. Tähän pitää vielä palata yksityiskohtaisemmin. Tässä en ole mikään asiantuntija, joten ehkä pitäisi pyytää lausunto asiantuntijataholta. Kiitos. Eh, tack eh. Kiitos aikataulusta. 29. kesäkuuta on määräaika tarkistuksille. Ja lähdemme siitä liikkeelle, että äänestys valiokunnassa olisi 14. heinäkuuta. Lämmin kiitos esittelijälle ja jatkamme nyt sitten suoraan seuraavaan asiaan, joka on epävarmassa asemassa olevat naistyöntekijät. Ja annan puheenvuoron rouva Thompsonille johdantopuheenvuoroa varten. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Viime vuosina olemme nähneet epävarmojen työsuhteiden lisääntymisen. Työmarkkinoilla naiset ovat usein juuri tämän tyyppisissä työsuhteissa. Ja usein esimerkiksi kotiapulaiset, kotona työtä tekevät naiset ovat näkymättömissä työmarkkinoilla. Me puhumme myös sosiaalialasta, ravintoloista, terveyspalveluista ja usein työntekijät näillä aloilla ovat pääosin naisia. Kielteiset vaikutukset tämän tyyppisistä epätyypillisistä työsuhteista kohdistuvat luonnollisesti pääosin naisiin ja ne aiheuttavat palkkaeroja naisten ja miesten välillä ja vaikuttavat myös urakehitykseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen elämässä. Meidän täytyy pystyä tunnistamaan epätyypillisten työsuhteiden erityispiirteet myös kansallisissa työvoimapolitiikoissa ja sukupuolten tasa-arvon pyrkivässä politiikassa hyvin varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi niin, että edistämme mm, naisten pätevöitymistä työelämässä ja ammatillisesti. On tärkeää, että kehotamme komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään lainsäädäntötoimiin niin, että tyypillisesti naisten työsuhteissa käytetyt työehdot saadaan kohtuullistettua. Usein joustoturvassa on kyse pelkästään joustavuudesta eikä minkäänlaista turvasta, eli sosiaaliturvasta ei niinkään ole pidetty kiinni. Sen takia onkin ryhdyttävä lainsäädäntötoimiin niin, että esimerkiksi määritellään sitovia minimistandardeja työmarkkinoille niin, että ne koskevat kaikkia työnantajia ja mukaan on luettava myös etuudet, esimerkiksi äitiysvapaat, terveydenhuoltoetuudet ja muut työolosuhteet. Köyhien maiden naiset työskentelevät usein tyypillisesti tällaisessa epätyypillisessä työsuhteessa. He tulevat toisiin maihin töihin, työskentelevät jopa laittomasti. Usein nämä naiset kärsivät väärinkäytöstä, sukupuolisesta väkivallasta, taikka sitten he eivät saa lainkaan palkkaa tekemästään työstä. Ne, jotka tekevät pimeää työtä, eivät voi myöskään raportoida näistä väärinkäytöksistä, koska pelkävät sitä, että heidät sitten palautetaan kotimaihinsa. Sen takia vetoamme jäsenvaltioihin niin, että ne taistelisivat Äh, näitä epäkohtia vastaan niin, että naiset saataisiin säännellyn työelämän piiriin ja naiset voisivat saada asianmukaisen statuksen työntekijöinä ja näin he saisivat myös suojaa häikäilemättömiä työnantajia vastaan. Monissa päätöslauselmissa, joita parlamentti on äh, hyväksynyt, äh, työehtoturva on unohtunut oikeastaan epätyypillisiä työsuhteita ei ole käsitelty riittävällä tavalla. Me tarvitsemme tutkimusta äh, tällaisista epävarmoista työsuhteista aivan erityisesti. Kiitos. Kiitos, Sova Thomsen. Ja nyt puheenvuoro Rova Cornelisnilla. Olkaa hyvä. Thank you. Um, kiitos. Tämäkin on erittäin hyvä mietintö. Tämä on todellakin erittäin hyvä valiokunta kaiken kaikkiaan. Tämä on tärkeä mietintö, joka käsittelee joitakin aivan perustavanlaatuisia kysymyksiä. Oikeastaan se paradoksi, että epätyypilliset työsuhteet ovat tullut. I think there's, there's more atypical contract. Nykyään on enemmän epätyypillisiä työsuhteita kuin tällaisia perinteisiä tyypillisiä, koska kaikki standardi täystyö, täysaikaisen työpaikkojen ulkopuolella nähdään epätyypillisenä. Tätä pitää mielestäni muuttaa, koska epätyypillinen luonne tavallaan tuo mukanaan tätä epävarmuutta automaattisesti ja estää maita ja työnantajia antamasta kunnollisia työsopimuksia. Toisaalta on erittäin tärkeää, että työntekijöillä on myös mahdollisimman paljon joustovaraa työajan tai työpaikan suhteen jotta he voivat sitten yhdistää työn hoitovelvollisuuksiinsa. Toisaalta osa-aikainen työ ja joustavaa työ, työsuhta usein käytetään työntekijöiden hyväksikäyttöön tavallaan, erityisesti naisten kohdalla näin. Ja mietinnössä sanotaankin, mainitaankin jotakin näistä ongelmista jotka liittyvät epävarmammin työsuhteisiin. Epätyypillinen työ saattaa olla hyvä asia, mutta vain jos oikeat olosuhteet täyttyvät. Ja minä tuen pitkälti ehdotuksia, joita täällä on tehty. Mielestäni meidän pitää vahvasti tästä puhua. Esimerkiksi kohta neljä, se on tavallaan koko mietinnön ydin minun mielestäni. EUn työlainsäädäntöä pitää soveltaa, sopeuttaa niin, että siinä se suojelee myös naisia. Tämä pitää ottaa myös työllisyyssuuntaviivoihin, josta huomenna äänestämme, joten pyydän teitä äänestämään näiden puolesta. Että, ja myös, että suuntavivoihin sisältyy erittäin vahva sukupuoli ulottuvuus. Mielestäni meidän pitää tarkastella myös niitä mekanismeja, jotka tekevät epävarmasta työstä suosittua, kuten esimerkiksi korkeat verot, jotka rasittavat palvelutyöpaikkoja. Näin sitten helposti laittomasti palkataan kodinhoitotyövoimaa esimerkiksi. Tämä vaikuttaa pitäisi rohkaista lailliseen työntekoon. Siis on joitakin perussyitä, joita, joihin pitää tarttua eikä niitä voida ratkaista vain sopimusoikeudellisin keinoin. Kiitos. Tack för Cornelis. Kiitos ovat Cornelisen. Nyt Rova Maisner. Ja sen lisäksi on vielä kolme puheenvuoropyyntöä. Neljä anteeksi. Ja sitten on vielä yksi asia sen jälkeen, joka pitää käsitellä, joten pyydän, että olisitte lyhytsanaisia. Ja, vielen Dank. Kiitos, Rova Svensson. Niin, aluksi haluaisin myöskin ryhmän puolesta kiittää esittelijää tehdystä työstä. Minusta tämä on hyvä mietintö, tämä on hyvin tärkeä asia naiset epävarmoissa työsuhteissa, koska se on todellinen ongelma. Se on ongelma niissäkin jäsenvaltioissa, joissa ihmisillä itse yleisesti ottaen on hyvä tilanne. Me Saksassa sanomme usein, että köyhyys on, on naispuolista, ja se on totta. Useammin on naisia kuin miehiä vaikeissa tilanteissa, vaikeassa taloudellisissa tilanteissa, ja juuri kriisiaikoina on aina ollut näin, ja nytkin se on nähtävissä. Naiset ovat ne, joita kriisi enemmän koskettaa kuin miehiä. Tietenkään näin ei saisi olla. Ja juuri nämä epävarmat työsuhteet ovat usein näkymättömiä, siksi on tärkeää, että niistä puhutaan. Tämä aluksi. No sitten voin tietysti sanoa, että tämä koskettaa eri ikäryhmiin kuuluvia naisia, ja sekin on täällä hyvin osoitettu. Pohjimmiltaan tämä mietintö sopii hyvin yhteen sen mietinnön kanssa, josta puhuttiin aiemmin, eli naiset ikääntyvässä yhteiskunnassa, koska siinäkin on kysymys pitkälti siitä, miten naisia koskettaa köyhyys, vaikeat olosuhteet enemmän kuin miehiä, ja tietyllä tavalla nämä mietinnöt kuuluvat yhteen. Ja siinäkin puhuttiin tässä edellisessä mietinnössä palkkaeroista miesten ja naisten välillä. Ja nimenomaan talouskriisi tai epävarma työsuhde voi vahvistaa tätä tilannetta, koska palkkaerot on osittain syntynyt nimenomaan osa-aikatyössä, siitä, että olla johtoasemissa ja siitä, että on katkoja työuralla, jotka johtuvat perheeseen liittyvistä tehtävistä, mikä johtaa pienempään eläkkeeseen – ja myöskin siihen, että on vähemmän mahdollisuuksia osallistua koulutukseen, mikä on myös yksi tärkeä asia. Minusta tuossa on kappale I, jossa puhutaan koulutusta vastaavattoman työn tekemisestä, on myöskin ilmiö, joka on kuvattu hyvin. Tämä liittyy työttömyyteen, joka voi syntyä, vaikka on hyväkin koulutus, ja johtaa siihen, että nainen ylipäätään voidakseen pysyä työelämässä mukana ja säilyttääkseen itsenäisyytensä, itseään huolehtiakseen itse perheen ylläpitämisestä voi johtaa siihen, että hän valitsee työn, joka on, vaatii vähempää koulusta ja tavallaan menettää omaa pätevyyttään. Meillä on demografinen muutos käynnissä Euroopassa. Me tarvitsemme tulevaisuudessa kaikkia naisia, jotka ovat hyvin koulutettuja. Ja tätä kohtaa ajatellen on hyvä katsoa sitä. Ja kohdassa neljä minä haluaisin tehdä siitä lisää siihen tarkistuksen, joka koskettaa nimenomaan koulutukseen pääsyä. Kohdassa neljä on kuvattu sitä, että naiset, jotka ovat epävarmassa tilanteessa, tarvitsevat mahdollisuuksia sosiaaliturvajärjestelmiin ja niin edelleen. Se on tärkeää, mutta he tarvitsevat myös mahdollisuuden, heiltä täytyy antaa mahdollisuuksia jatkokoulutukseen, jotta he eivät menetä potentiaalia, vaan saavat lisää taitoja, jotta he tulevaisuudessa voivat saada jälleen järkevämmän työpaikan. Ja vielä lopuksi haluaisin mainita, tähänkin on viitattu, flexicurity lähestymistapaan, tämä joustoturvallisuus, joka on ollut osa Lissabonin strategiaa, se on periaatteessa oikein, koska ei vain naisilta, vaan myös miehiltä vaaditaan enemmän joustavuutta työelämässä ja sitä on enemmän ja se ei aina välttämättä ole haitaksi, se voi olla myös myönteistä. Esimerkiksi juuri perhetilanteissa ja perhetilanteen yhdistäminen työhön. Ja tämä lähestymistapa ei ole pelkästään, pelkästään tällaista joustavuutta, myöskin turvallisuutta. Ja silloin naisten osalta voidaan sanoa, että tämä on tärkeämpää tietyssä mielessä, ja tämä ei tietenkään saa johtaa siihen, että ollaan suojattomia. Pitää huolehtia siitä, mitä pitää erityisesti on tehtävä, jotta naisia voidaan varjella siitä, että he päätyvät tilanteeseen, joka on epävarma ja suojaton. Ja sitten vielä Hyvä, että olet puhunut tietyistä kohderyhmistä, jotka harvoin nousevat esille, esimerkiksi OPR, joka on alun perin ajateltu kulttuurivaihdoksi eikä suinkaan työsuhteeksi, joka on lähellä riistämistä, ja sitä se valitettavasti usein on, vaikka lähtökohta on aivan toisenlainen. Ja samoin myöskin siirtotyöläiset, jotka kohtavat kahdenlaista syrjintää, ensinnäkin siksi, että ovat naisia. Naisena oleminen on todellakin sellaista, että se johtaa usein vaikeimpiin olosuhteisiin monissa tilanteissa, tai sitten taas siirtolaisilla on ongelma siksi, että välttämättä ei osata kieltä tai ei ole tarpeeksi pätevyyttä. siksi on tärkeää, että meillä on tämä mietintö ja pohtia sitä, miten voidaan saada aikaan muutoksia. No niin, tässä kaikki. Tack, fru Sab- Kiitos, Savo, Savorska. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dovolte aj mňa, aby som Podjakovala. Kiitoksia puheenvuorosta puheenjohtaja. Haluaisin esittää kiitokseni Rova Thompsonille EPPn puolesta. Hän todellakin on kattanut tämän asian erittäin hyvin. Hänen alkuperäinen mietintönsä esiteltiin silloin, kun esitän silloin, kun EU valmistautuu uutta 2020 strategiansa – Tämän vuoden lopussa siis meidän pitäisi arvioida Lissabonin strategia. Minä olen sitä mieltä, että arviointi ei tule olemaan kovinkaan myönteinen ja meidän pitäisi oppia virheistämme erityisesti niillä alueilla, joilla Lissabonin strategia on epäonnistunut. Tässä puhutaan epävarmoista työsuhteista – Tämäkin ilmiö kyllä koskee naisten lisäksi yhä enemmässä määrin myös miehiä. Siis erityisesti haavoittuvaisia, köyhempiä väestöryhmiä. Jos me puhumme lyhytaikaista työsopimuksista, meidän pitää tehdä ero vapaaehtoisten ja välttämättömien välillä, tai siinä, että ihmiset joutuvat pakossa tähän. Siis nämä lyhytaikaiset työsopimukset eivät välttämättä ole kielteinen työllisyyden muoto. Tämän voimme muistaa myös lähimenneisyydestä. Kun puhutaan osa-aikaista työsuhteista, puhutaan että siitä, että tällaisia mahdollisuuksia voidaan antaa naisille. Tällä tavalla naisista – naiset voivat käyttää aikansa myös muuhun, kuten lastensa hoitoon. Mitä tulee osa-aikaisiin työsopimukseen, minä pikemminkin keskittyisin materiaalisiin kysymyksiin. Mitä yhteiskunta on valmis antamaan naisille, jotka ovat osa-aikaisesti työssä? Koska erityisesti viime aikoina olemme nähneet tällaista piilevää köyhyyttä, joka liittyy osa-aikaisuuteen. Sitten toinen asia, joka pitää ottaa huomioon, on liikkuvuus. Noin kymmenen vuotta sitten esimerkiksi matkustaminen työn perässä oli tavallaan johtoportaan etuoikeus. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että vähemmänkin merkittävät tehtävät sisältävät matkustamista. Tässäkin siis tarvitaan harmonisaatiota työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Sitten seuraavan kysymyksen. Haluammeko me, että miehet ja naiset yhä enemmässä määrin tottuvat markkinoiden vaateisiin, vai pitäisikö meidän pikemminkin pyrkiä toimimaan niin, että markkinat palvelevat enemmän ihmisiä tässä mielessä taloudellisen toiminnan pitäisi keskittyä enemmän naisten tarpeisiin. Tässä myös nainen, joka helposti on haavoittuvaisemmassa asemassa kuin mies. Niin silloin usein naiset pakotetaan tilanteeseen, joka on tavallaan markkinoiden sanelema. Jos vielä voisin sanoa, että olen ollut täällä parlamentissa nyt seitsemän vuotta. Ja voimme nähdä, täällä aamuisin, että eh, henkilökunta, palveluhenkilökunnasta on tulossa yhä enemmässä määrin miespuolista, on enemmän miehiä, erityisesti siirto, siirtolaisia, jotka tekevät, toimivat esimerkiksi tarjo, tarjoilijoina. Tämä on esimerkki siitä, miten naisten tilanne on heikentynyt. Samoin perheiden tilanne, jotka ovat riippuvaisia vähemmän huonommin palkatusta töistä. Kun sitten puhutaan harmaasta työstä ja naiset tekevät työtä perheissä, tämä on myös tärkeää työllisyyden kannalta. Haluaisin korostaa sitä seikkaa, että pitkällä aikaa on tähän monia ongelmia ja monia kalliitakin menettelytapoja. Tämä on merkki siitä, että nämä naiset, kun tekevät työtä kotiapulaisina esimerkiksi, heidän, heidän työstään ei ole tehty mitään virallista ilmoitusta. Eh, e Haluaisin ilmaista kiitokseni esittelijälle. Tulen tekemään jotakin tarkistuksia, mutta varmasti päädymme hyvään kompromissiin. Kiitos. Rova Nicolai. Mulțumesc și eu, doamnă președintă. Și acest raport se înscrie în același context. Eu cred că ar fi... Puheenjohtaja, nähdäkseni me keskustelemme tässä pitkälti samoista puitteista kuin edellisen mietinnön yhteydessä. Kenties asiakirja olisi voinut olla ikään kuin yhdistetty hieman yleisempikin, mutta muutama kommentti kuitenkin tästä mietinnöstä. Arvostan sitä hyvinkin paljon. Kuitenkin mietintöluonnoksessa olisi pitänyt korostaa enemmän tarvetta tehdä rikollisiksi tietyt toimet, joita tällä hetkellä siedetään tai ne hyväksytään yhteiskunnassa. Tässä puhun ennen kaikkea pakkotyöstä. Kyseessä on nykyajan orjuus, joka, jota siedetään ja jopa joskus hyväksytään. Tällainen pakkotyö luo sukupuolten välistä syrjintää ja se vain pahenee, jos sitä kulttuurisesti käsitellään hyväksyttävänä ilmiönä. Ja totta kai tämä vaikuttaa haitallisesti naisten tilanteeseen. Koti apulaiset ja aupairit olisivat saaneet tulla tässä direktiivissä hieman näkyvämpään asemaan. Nämä henkilöt ovat hyvin vaikeassa jamassa. Useat heistä joutuvat tekemään nöyryyttävissä oloissa työtä, heillä ei ole työsopimuksia esimerkiksi. Minusta jäsenvaltioita pitäisi kehottamaan, pitäisi kehottaa toimimaan niin, että ne eivät sietäisi, eivät hyväksyisi tällaista pakkotyöhön verrattavaa työtä. Sitten maahanmuuttajanaisista. Maahanmuutto on lisääntynyt. Monet epätoivoisessa tilanteessa olevat ihmiset joutuvat muuttamaan maasta, kun he pyrkivät löytämään työpaikan esimerkiksi ja parantamaan tätä kautta elintasoaan. Usein tähän liittyy myös rikollista toimintaa, ihmiskauppaa, salakuljetusta. Ja pimeitä työpaikkoja. Voidaan oikeastaan sanoa, että on sellainen suuntaus, että yhä enemmän naisia salakuljetetaan jäsenvaltioihin ja heidän on sitten pakko hyväksyä hyvinkin pienellä palkalla tehtäviä töitä, usein pimeästi. Tällaista toimintaa pitäisi kuitenkin äh, pyrkiä estämään, koska sehän johtaa muun muassa siihen, että tulevat sukupolvet äh, joutuvat siitä kärsimään sitäkin kautta, että perheet hajoavat. Jos nyt otetaan esimerkki, niin, niin lasten itsemurhat ovat lisääntyneet, kun äidit ovat joutuneet jo työskentelemään tällaisissa olosuhteissa. Merci, Morin. Je serai très... Puheenjohtaja, aivan lyhyesti koska täällä on puhuttu paljon, haluaisin vain pyytää esittelijältä että valaisisi kohtaa viisi. Ranskalaisessa käännöksessä puhutaan siitä, että täytyy, naisten pitää liittyä A, ammattijärjestöihin. Tämähän on oikeus, järjestäytymisoikeus on oikeus eikä mikään velvollisuus. En tiedä nyt, onko tämä käännös uskollinen tällä ajatuksella, eikö olisi parempi puhua siitä, että kannattaisi kehittyä sosiaalista vuoropuhelua naisten kanssa, koska se on aivan toivottavaa ja mahdollista. Mutta tässä muodossa on tämä tavallaan antaa ymmärtää, että järjestäytyminen on pakollista. Ei näin ole 27 jäsenvaltiossa. Ja Tämän takia pitää myös tarkastella tätä viimeistä kohtaa tässä lausessa, no, tässä kohdassa viisi. Ja sitten varmasti itse kertoo oman mielipiteensä. Riedo, äh, Figueredo on viimeinen puhuja ennen kuin saamme komission kommentit. obrigada, Sra. Presidente. Também quero agradecer à nossa relatora o trabalho que fez. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä. Aihe on toden totta tärkeä. Viime vuonna olin yksi niistä, jotka allekirjoittivat pilottihankkeen niin, että voitaisiin muuttaa nämä epävarmat työpaikat sellaisiksi työpaikoiksi, joihin liittyy myös oikeuksia. Komissiolla on velvoite raportoida meille, mitä on, on tehty heidän komission pitäisi kyllä jo tässä vaiheessa meille raportoida edistyksestä. Nyt elämme sellaisia aikoja, jolloin epävarmat työsuhteet ovat yhä yleisempiä. Tilastot osoittavat, että noin 75 prosenttia uusista työpaikoista ovat nimenomaan tällaisia epävarmoja työpaikkoja. on sellaisia jäsenvaltioita, joissa naiset muodostavat jopa 90 prosenttia näissä työpaikoissa toimivista. Yhä vähemmän työpaikkoja syödään, synnytetään, luodaan ja yhä useampi työpaikka näistä luoduista työpaikoista on tällainen epävarma työpaikka. lainsäädäntö oikeastaan on tällä alalla vain pahentanut ongelmaa. Omassa niin näin on ainakin käynyt. Kohta, kohdassa kuusi kollega kiinnittää huomiota siihen, että meillä on direktiivejä, jotka eivät asianmukaisesti ota huomioon tilannetta. Meillä on tilaa tilapäistyöntekijöitä välittäviä toimistoja. Ja niihin liittyviin ongelmiin pitäisi kyllä puuttua. Ja ainakin omassa maassani niin nämä ongelmat ovat hyvinkin akuutteja ja tärkeitä. Naisten oikeuksia takaava äh, lainsäädäntö, mukaan luettuna äitiysloma, on sellainen aihe, että oikeastaan voitaisiin nähdä tämä jonkinlaisena, jonkinlaisena keinona päästä pois minimi tason köyhyydestä. Ja jos, jos nyt saa tämän minimi, minimitason elannon vaikkapa äitiyslomalla, niin sitten vielä tätäkin verotetaan – Eli nettotulo jää mahdottoman pieneksi. Miten ihmeessä tällä voi sitten elättää itsensä ja myös perheensä? Tämä koskee yhä useampia naisia. Jotta naiset sitten saadaan pidetyksi työmarkkinoilla, niin heille sitten tarjotaan tällainen jonkinlainen minimi elanto. Eivätkä nämä ihmiset sitten saa minkäänlaista apua vaikkapa terveydenhuoltoon tai muihin tarpeisiinsa. Meidän on otettava kantaa tähän, tähän ongelmaan. Toki direktiivejä voidaan laatia vaikka kuinka hienoja tahansa, mutta jos tällaisia esimerkkejä ei konkreettisella tavalla huomioida, niin, niin ei tämä toimi. Ja nyt komission puolesta Favola, olkaa hyvä. Thank you very much for giving me the floor. Kiitos, että sain puheenvuoron tästä hyvin äh, tärkeästä mietintöluonnoksesta. Äh, aihe on erittäin mielenkiintoinen. Kriisiä on kuvattu erilaisiksi kuin aiemmat lamat, koska se on ollut ankarampi, on todisteita siitä, että se vaikuttaa naisten työllisyyteen ja työttömyyteen äh, vakavammin kuin aiempien lamojen aikana. Tämä on nähty siitä, miten äh, kun on seurattu kehitystä työmarkkinoilla on nähty kuitenkin, että työttömyyden kasvanut on yhtäläistä naisilla ja miehillä. Naiset ovat valmiimpia työskentelemään joustavissa tehtävissä äh, alhaisemmalla palkalla ja lyhyempää aikaa tämä on valinta, joka merkitsee turvallisen työpaikan valitseminen. Tämä merkitsee kuitenkin sitä, että ehdot ovat huonommat ja merkitsee sitä, että syntyy lisää epätasa-arvoa. Komissio on tietoinen näistä asioista ja näitä on korostettu viimeisessä vuosikertomuksessa, joka on koskenut sukupuolten tasa-arvoa. Tässä komissio on korostanut sitä, että tasa-arvo on ratkaisevan tärkeää sille, että voidaan saavuttaa EUn tavoitteet sosiaalisessa ja taloudellisessa kohesiossa ja että naisten osallistuminen työmarkkinoille ei vain osaltaan edistä taloudellista riippumattomuutta, vaan että on myös turvallisin ratkaisu sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä vastaan. Naisten peruskirja on asia, joka on tullut voimaan, joka edistää äh, yleisesti tasa-arvoa ja tulee muuttamaan EU-strategiaksi äh, naisten ja miesten tasa-arvossa, joka tullaan panemaan toimeen seuraavien viiden vuoden aikana. Yksi viidestä prioriteetista on yhtäläinen riippumattomuus. Tasa-arvoa ei voi olla, eli ole yhtäläistä taloudellista riippumattomuutta. Siksi meidän täytyy tukea sitä, että naiset integroituvat täysin EU-ssa työmarkkinoille. Erityisesti täytyy kiinnittää huomiota niihin ryhmiin, jotka kärsivät muun tyyppisestä syrjinnästä, kuten esimerkiksi naissiirtotyöläiset. Meidän täytyy myöskin äh, korostaa työpaikkojen laadun parantamista, joita naisilla on, koska naiset ovat yliedustettuina osa-aikaisissa tehtävissä, työtehtävissä, joita ei pidetä yhtä suuresti arvossa, jotka ovat epävarmoja. Yksi tärkeä asia, joka mainitaan raportissa, mietinnössä, on se, että tarvitaan yhtäläistä palkkaa yhtäläisestä työstä, sama työ samasta palkasta. Tämä on myöskin yksi peruskirjan prioriteetti. Itse asiassa naiset usein kohtaavat eriarvoisuutta työmarkkinoilla ja seurauksia tästä että on sukupuolten palkkaero, joka tällä hetkellä viimeisten lukujen mukaan, Eurostatin lukujen mukaan, on 17,8 prosenttia. Komissio tekee kaikkensa, käyttää kaikkia välineitä, lainsäädännöllisiä ja muita, joilla voidaan tarttua tähän kysymykseen ja työmarkkinaosapuolten kanssa katsoa, voidaanko luoda EUn laajoiset puitteet yhtäläiselle palkalle. Tärkeä toimi Valkaerossa on tiedotuskampanja, joka käynnistettiin 2009 ja joka jatkuu tämän vuoden ajan. Tämä on tärkeää, koska päätavoite kampanjassa on lisätä tietoisuutta naistyöntekijöiden piirissä ja se on hyvin tärkeää. Samalla tavoin komissio tulee selvittämään mahdollisuudet parantaa lainsäädäntöä Eh, esimerkiksi perhelomien osalta, joista on jo puhuttu, äitiys- ja perhelom, vanhempainlomat, ja samalla pystytään myöskin katsomaan muita muotoja laisten huollossa. Ja sitten vastaakseni erääseen viimeistä kohdista mietinnössä me tulemme tekemään vuoden lopulla analyysin epävarmoista työsuhteista keskittyen nimenomaan sukupuoliulottuvuuteen. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Eh, tack. Kiitos loppukommentti Rova Thompson. Ymmärrän, että sitä tulee lyhyt, koska meillä on vielä seuraava asia. Olkaa hyvä, Rova Thompson. I will be very short. Kiitoksia. Puhun aivan lyhyesti. Haluan kiittää kaikkia kollegoja tärkeästä panoksestaan mietinnön hyväksi ja vastaan joihinkin kysymyksistä. Minulle erittäin tärkeää on yksi asia, minkä Rova Sabosko otti esille, mitä yhteiskunta antaa osa-aika työntekijöille, naispuolisille. Ja jos on vapaaehtoisesti osa-aikatyössä, silloin ei pysty täällä tulemaan toimeen, ja tämä tarkoittaa sitä, että on naimisissa ja palvelee tavallaan miestä, joka sitten maksaa menot. Mielestäni avioliitto voi olla naisille riskialttiimpi suhde kuin työsuhteet. Euroopassa on valtavasti avioeroja, mutta silti jotkut haluavat ottaa riskin. Ok, teen työtä osa-aikaisesti, siivoan talon ja mm, mies sitten hoitaa rahat kotiin. No, mies menee sitten töihin ja työpaikallaan hän tekee usein pitkiä päiviä, koska vaimo hoitaa kodin. Siellähän on sitten joku naispuolinen kollega, joka tekee paljon työtä. Hän maksaa veronsa, niin kuin mieskin maksaa veronsa. Ja kun hän tulee kotiin, tämä naispuolinen työntekijä, niin hän joutuu tekemään kaikki kotitaloustyöt myös, joten hänen veromarkkansa pitäisi siirtää osa-aikatyöntekijälle, että hän voi tehdä vieläkin enemmän jotta nainen ja mies, on, mies olisivat yhtäläisempiä työmarkkinoilla, koska hän, mies ei joudu tekemään samaa määrää työtä kotona kuin nainen. Minä en puolla sitä, että tuetaan vapaa-aikaista osa-aikaisuutta. Tietysti on naiset, jotka eivät voi saada täyspäiväistä työpaikkaa, niin heitä pitää tukea. Lyhyesti en puolla sitä, että on pakko kuulua ammattijärjestön. Tulee maasta, jossa perinteenä on käydä suorassa vuoropuhelua AY-liikkeen kanssa. Mitä tulee sitten pakkotyöhön? Tämä mietintö ei koske pakkotyötä, vaan tämä asia oikeastaan kuuluu pikemminkin eh, ihmiskauppa-kysymykseen oikeastaan. Vieläkin tähän ammattiliikkeisiin. Ranskassa esimerkiksi on, ihmisten järjestäytymisaste on varsin alhainen, että teillä on muita keinoja käydä sosiaalista vuoropuhelua, mutta Skandinaavien maissa, Pohjoismaissa me käymme vuoropuhelua AY-liikkeen kautta. Tulen tietysti korjaamaan tämän kohdan. Tätä ei pitäisi väärin ymmärtää. Kiitoksia. En käytä enempää aikaa. Kiitos Ova Tomsen Määräaika tarkistuksille on 29. kesäkuuta, äänestysvaliokunnassa 28. Eh, syyskuuta. Ja nyt meillä on pieni hetkonen Esitän viimeiselle asialle tänään. Kysymys on lausunnosta työllisyyden ja sosiaalisuuden asioiden valiokunnalle, vaistorakenteen muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta. Annan puheenvuoron valmistelijalle rouva Bauerille. Olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Uskon, että voin olla erittäin lyhytsanainen, koska olemme jo puhuneet olennaisista kysymyksistä, ainakin silloin, kun puhumme Sirpa Pietikäisen mietinnöstä. Tämä on lausunto, jotta olemme valmistaneet Thomas Mannin eh, mietintöön, jotta työllisyysvaliokunta tulee käsittelemään. Perustavanlaatuinen kysymys on meille kaikille tunnettu. Sukupolvien väliset jännitteet tietyissä olosuhteissa voivat olla erittäin korkeat, joten voimme lähteä siitä liikkeelle, että yhteisön varoista mutta niillä tulee vaikka vaikutus, koska ne vähenevät tulevaisuudessa. Keskittymistä on siinä, että ongelma on siinä, että sukupolvien välinen solidaisuutta tarvitaan yhä enemmän, koska sukupolvet tarvitsevat toisiaan, ja uskoakseni tämä on ymmärrettävää selvästikin sukupolvien tilanne on sellainen, että ne joutuvat kamppailemaan erilaisten ongelmien kanssa olosuhteista riippuen. Siihen asti, kun nuoret, mutta myöskin iäkkäämmät ihmiset näkevät sen, että työllisyys tämä on tarkoitus lisätä seuraavan kymmenen vuoden aikana, mikä ei ole mahdollista ilman vakavia voimanponnistuksia, joka johtaisi siihen, että työelämää ja perheelämää pitäisi paremmin voida yhdistää, pitäisi saada aikaan olosuhteet, jotka vähentäisivät näitä jännitteitä. Se ei ole mahdollista muuten. Tässä tilanteessa, tässä lausunnossakin on väistämätöntä, asia, tämä koskee tietysti toista mietintöä, on se, että tästä ei voida jättää pois iäkkäisiin naisiin kohdistuvaa syrjintää, joka on havaittavissa kaikilla aloilla, mutta tästä tänään on jo puhuttu. Minäkin haluaisin ottaa esille sen, mitä sanoin Pietikäisen mietin yhteydessä, että on olemassa valtaisaa potentiaalia, joka on mahdollisuus sellaiseen toimintaan, jota olemme jättäneet käyttämättä tähän asti, mutta jotta me voisimme hyödyntää sitä, siihen tarvitaan elinikäistä oppimista – tämä ei pääty silloin, kun olemme 40-vuotiaita, vaan myöskin sillä pitä, siihen pitää olla mahdollisuuksia myöskin iäkkäimmillä sukupolvilla, koska ennen kaikkea iäkkäimmät naiset jäävät tästä ulkopuolelle. Kiitos. Eh, Tack Bauer. Kiitos Rova Bauer ja Rova Cornelissen. Lyhyt kommentti, jotta saisimme myöskin komissiolta kommentin. No, I entirely agree that... Olen täysin samaa mieltä siitä, että kun jo pietikäisimeiden yhteydessä puhumme ikääntyvistä naisista, niin tässä on paljon päällekkäisyyttä. On tärkeää, että yritämme saada nämä asiat myös Thomas Mannin mietintöön työllisyysvaliokunnassa. Minä olen työllisyysvaliokunnan varjoesittelijä tässä tämän mietinnön suhteen ja tämähän on toistaiseksi vielä varsin puhdas näistä sukupuoliulottuvuuksista. ulottuvuuksista Eli sukupuoliulottuvuus pitää kyllä saada myös Mannin mietintöön, niin että myös työllisyysvaliokunta voi ottaa asian huomioon. Siinä kaikki. Kiitos. Ja nyt vielä lyhyt kommentti Rova Kostalta. Ehm, condivido la preoccupazione della collega Bauer di inserire appunto questa dimensione di genere che un po' mancava nella relazione. Jaan tämän käsityksen siitä, että sukupuoli puoli, ulottuvuus puuttuu Maanin mietinnöstä. Ja myös mitä Rova Koronais, mitä sanottiin eh, enkästä oppimista, olen tässä samaa mieltä. Ihan vain pari asiaa, jotka haluaisin tänne mukaan, kun teemme tarkistuksia. Kaksinainen vastuu, joka naisilla on, siis työstä ja perheestä. Niitä perheestä ei tule sosiaalinen uhri, jos asiat eivät etenekään suunnitellusti. Ja sama mitä koskee työ- ja perheelämän yhteensovittamisen ja tarvittavan tukeen. Meidän pitäisi myös pohtia, miten joitakin tiettyjä politiikat ja toimintatavat voivat synnyttää hankausta sukupolvien välillä, esimerkiksi veropolitiikka tai asuntopolitiikka. Nämä ovat asioita, joita pitäisi tuolla tarkastella niin että saadaan aikaan kunnollinen tasapaino ja sama koskee erilaisia tukia ja eläkkeitä. Tova Morin. Juste un mot très Aivan lyhykäisesti sananen. Kun otetaan huomioon se, mitä edustaja Bauer on nyt tehnyt, tämä työ on hyvin mielenkiintoista. On aihe, jota ei lainkaan käsitellä. Isovanhempien sukupolvi on nyt ottamassa uutta asemaa lastenlastensa ja lastensa elämässä. Eli ei pidä katsoa pelkästään sukupolvien välistä solidaarisuutta äh, suhteessa vanhenevaan väestöön, vaan täytyy ajatella solidaarisuutta myös lastenlasten suuntaan. Sosiologisten tutkimusten mukaan isovanhempien ja lasten lasten väliset suhteet ovat huomattavasti muuttuneet luonteeltaan ja solidaarisuus on aivan keskeistä tällä tasolla. Ja jos edustaja Bauer on samaa mieltä, niin kenties voitaisiin jonnekin oikeaan kohtaan, koska tämähän on hyvin tärkeä asia yhteiskunnallisesti ja liittyy myös perheelämään. Sitten komissio. Herra Iskovski, olkaa hyvä. Um, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Aloitan lyhyellä päivityksellä, mitä tulee suunnitelmamme eurooppalaisesta vuodesta 2012 koskien aktiivista ikääntymisestä. Tässä pyritään edistämään solidaisuutta sukupolvien välillä. Tämä on viimeisin ehdotus ja se on otettu myönteisesti vastaan komissaarin kabinetissa siitä tullaan konsultoimaan varsin pian. Emme ole vielä varmoja, millä nimellä tämä aloite tulee kulkemaan, mutta todennäköisesti se kattaa sekä aktiivisen ikääntymisen että sukupolvien välisen solidaarisuuden. Sitten muutama kommentti mietintöluonnoksesta ensinnäkin koskien kohtaa 25 Euroopan perheiden liitto. Sanamuoto hyvä, todistettu hyvä käytäntö ehkä on hiukan rajoittava. Ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että on jonkinlainen yleinen suunta, johon pitäisi kulkea. Ja joitakin käytäntöjä voidaan todistaa hyviksi, toisia taas ei. Niin kuin voimme nähdä tämänkin päivän keskustelusta pitkälti, tilanne riippuu jäsenvaltiosta ja myös minkälaisia toimivaltuuksia perhepolitiikasta on jäsenvaltiolla. Yksinkertainen esimerkki osa-aikainen työ on varsin erilaista maasta toiseen. Joskus on tärkeää rohkaista naisia tarttumaan edes osa-aikaiseen työhön verrattuna suhteessa siihen, että on pelkästään kotona. Muissa toissakin tuossa maassa taas on tärkeää rohkaista naisia hakeutumaan koko päivä töihin eikä osa-aikatyöhön. Ja Alankomaissa taas suositaan osa-aikaista työtä. Miesten koulutusta suositellaan heille enemmän kuin naisille, riippuen tietysti tavoitteista, joka on asettanut. Käytännöt vaihtelevat ja parhaat käytännöt myös tilanteesta riippuen. Ehkä pitäisi puhua tässä yhteydessä kokemusten siirrosta ja jakamisesta. Me tulee kohtaan 26. Ehkä voitaisiin mainita myös etätyö ja muut keinot, joilla voidaan tukea sitä, että ihmiset voivat sovittaa perheen ja työn yhteen. Tämä on yhä määrin tärkeää, kun enemmän aikaa menee työpaikalle kulkemiseen kotityö pitäisi voida yhdistää lastenhoitoon, mutta sen ei ole kovinkaan to- helppoa toteuttaa, mutta näin voitaisiin kuitenkin säästää aikaa ja tässä etätyö on tärkeää ottaa huomioon. Sitten täällä on mainittu, että tässä on monia yhteyksiä aiemmin keskusteltuun. Haluaisin tässä vain mainita joitakin näistä. mielenkiintoinen ajatus, jota voitaisiin kehittää tämänkin mietinnön yhteydessä. Sen otti esille Rova Paljadelli. Miten voitaisiin antaa enemmän mm, akti, aktivoida vanhempia henkilöitä? Tämäkin on osa aktiivista ikääntymistä. Sitten tuli, Rova Nikolai otti esille EUn sisäisen maahanmuuton ja miten jotkut lapset sitten jäävät ilman vanhempiaan kotimaahan, kun vanhemmat menevät töihin muualle EUhun. Siinä kaikki, kiitos. Eh, eh. Kiitos. Rova Bauer. Todella lyhyt loppukommentti, joka hyvä. Thank you so much. Kiitos. Minusta näyttää siltä, että olemme ylittäneet kokousajan, joten haluan vain kiittää kaikkia kommenteista. Mutta yksi lyhyt huomautus. Elisabetin estämisen kommenttien aikana totesin, että esimerkin Unkarin lainsäädännöstä, jossa vanhempain loma on käyttävissä myös isovanhemmille. Tämä saattaisi olla hyvä ajatus, jota voitaisiin noudattaa muuallakin ja tehdä siitä esimerkki, jotta voisi myöskin olla avuksi. Kiitos. Eh, Kiitos Rova Bauer. Kiitos kaikki